Good afternoon. Uh, I'm, uh... Hyvää iltapäivää. Kuten varmaankin olette ymmärtäneet, olen puheenjohtajana ensimmäisessä osassa tätä kokousta. Mainitsin vain, että äänestys Beresin äm, yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa lykkääntyy kuukaudella, koska päävaliokunnassa on ollut viivästyksiä. Jos muita kokouksia ei ole, niin voidaanko esityslista hyväksyä? Hyvä. Ei näytä kukaan vastustavan. Koordinaattorit ovat päättäneet pitää ylimääräisen kokouksen 17.5. Strasbourgissa, jossa esitetään työllisyyssuuntaviivojen mietintöluonnos. Kokous pidetään kello 7-8.30 illalla ja tuosta kokouspaikka ilmoittaa myöhemmin. kokous 22.4. on päättänyt lykätä parlamentin hyväksyntää laajista talouspoliittisista suuntaviivoista ja työllisyyssuuntaviivoista, kunnes vaatimukset, jotka koskevat 2020 strategiaa, saavat vastauksen. Näin Oresin mietinnön aikataulua mukautetaan, jotka koskevat, siis joka koskee suuntaviivoja. Ja tavoitteena on käsitellä sitä kokouksessa heinäkuussa. Lisäksi teillä on tiedonanto asiakirjoissanne näkemysten vaihdossa, joka käytiin komission jäsenen kanssa jo 2020 strategiasta. Ja tuo tiedonanto on teillä saatavana tanskaksi, anteeksi, saksaksi ranskaksi ja englanniksi. Ja lisäksi toinen asia koskee näkemysten vaihtoa valiokunnassa kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kanssa, joka koskee nuoriso- ja työmarkkinoita. No nyt ensimmäinen mietintö, joka meillä on, koskee oleskelua työskentelyä varten myönnettävä yhdistelmälupa Annan puheenvuoron Serkasille. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin palautetaan mieleen, että tämä direktiivi on nyt sellaisessa vaiheessa, että vastuu on jaettu tämän ja kansalaisvapauksen valiokunnan välillä. Eli kansalaisvapauksien valiokunnassa käsitellään direktiivin tärkeimpiä osioita. Siinähän käsitellään yhdessä lainsäädäntöpaketissa sitä, miten myönnetään yksi lupa, johon sisältyy oleskelulupa ja myöskin työlupa. Ja tämä koskee maahanmuuttajia kolmansista maista, jotka laillisesti tulevat kansallisen lainsäädännön piiriin. Ja kuten oli jo ilmoitettu ohjelmissa, joilla EU yrittää harjoittaa yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, kyse on siis laillisista maahanmuuttajista. Heillä pitäisi olla samat oikeudet kuin kansallisilla työntekijöillä jäsenvaltioissa. Työllisyysvaliokunnan ja libevaliokunnan välinen työnjako johtaa siihen, että meidän täytyy tehdä koordinoidusti työtä ja tämä työnjako on sellainen, että kansallisvapauksen valiokunta käsittelee pääasiassa oikeudellisia kysymyksiä tästä direktiivistä, sen soveltamisalasta. Ja kaikki oikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät näiden tähän yhdistelmäluvan myöntämiseen. Eli nämä siis koskevat oikeuksia ja mitä oikeuksia näillä työntekijöillä on ja se, miten tämä myöntäminen voidaan toteuttaa tietyissä jäsenvaltioissa. Mietintö on siis aika monimutkainen ja onneksi minulla oli hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden taholta. Ja tänään voimme sitten tehdä kompromissin, joka on aika laaja kaikista tarkistuksista, jotka on esitetty. Näissä tarkistuksissa on asioita, jotka ovat keskeisiä. Ne eivät nyt ole vielä lopullisia, mutta sitten on sellaisia asioita, jotka viittaavat aivan ydinkysymyksiin liittyen maahanmuuttopolitiikkaan, ja meidän on pitänyt ponnistella kaikilla tahoilla. Erityisesti viittaisin tärkeimpiin kohtiin, jotka saattavat olla vaikeampi, vaikeampia kysymyksiä meidän keskenämme, meidän keskemme. Ja huomenna voimme sitten äänestää tästä mietinnöstä suurella enemmistöllä. Ensinnäkin tarkistus jos on katsotaan missä järjestyksessä tämä äänestyslista on laadittu, eli tarkistus 24 kahdelta suomalaiselta kollegalta. Ja siinä puhutaan keskustelusta, joka liittyy hyvin pitkälti oikeudelliseen ongelmaan, miten näitä ehdotuksia voidaan hyväksyä käsiteltäväksi. Ja tästä sanotaan, että poistettaisiin nämä oikeudet niiltä, joilla ei ole omaa työsopimusta. Eli tämä on yksi peruskysymyksiä kansalaisvapauksien valiokunnassa, eli direktiivin vaikutusala. Ja haluaisin tietää, mikä on oikeudellisen yksikön kanta tähän kysymykseen, koska mielestäni me emme voi äänestää tänään samoista asioista, joista on äänestetty Libehan valiokunnassa Jos tätä tarkistusta ei voida hyväksyä käsiteltäväksi, Jos ei ole omaa työsopimusta, niin sitten voisin hyväksyä tarkistukset, eli tarkistuksen 24. Sitten hoitoosan kappale 9 ja tarkistus 11 on samantyyppinen. Nyt sitten seuraava asia, josta on keskusteltu. Ja myöskin komissio on auttanut meitä tässä kysymyksessä ja se liittyy työntekijöihin, jotka kuuluvat vuoden 1996 direktiivin piiriin lähetetyistä työntekijöistä. Nämä työntekijät, joita lähetetään toiseen jäsenvaltioon kuin oma, omaan jäsenmaahan, heitä pitää kohdella samanvertaisesti, eli ne, jotka on lähetetty muualle, heitä ei tämän direktiivin mukaan kohdella samanvertaisesti. Ja tähän liittyy oikeudellisia tulkintaongelmia. No tietenkään kohtelu ei ole samanlaista vastaanottomaassa, vai tarkoittaako tämä sitä, että ei ole tasavertaista kohtelua lähetettyjen työntekijöiden välillä, jotka tulevat eri jäsenvaltioista? Komissio on aina sanonut, että ei ole etu ryhtyä purkamaan tasa-arvoa näiden lähetettyjen jäsen, valtioista peräisin olevien työntekijöiden välillä. Ja me olemme kokoustaneet komission kanssa ja seurauksena on se, että voisimme ehkä korjata tämän asian ja löytää tähän tulkintaongelmaan ratkaisu. Ja voisimme saada aikaan tarkistuksen Thomas Mannilta, tarkistus 25. Siinäkin puhutaan tästä lähetysongelmasta. Eli olisin nyt valmis esittelemään kompromissipaketin, jossa on suullinen tarkistus, jossa otetaan esille uusi johdataosan kappale. Ja olen saanut tämän tekstin komissiolta ja siinä selkeytetään sitä, että tässä ei puututa vuoden 1996 direktiiviin. Sen direktiivin piiriin kuuluvat työntekijät eivät kuulu tämän alaisuuteen, mutta silloin kun työntekijät liikkuvat, liikkuvia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla. Tämä ratkaisisi tämän ongelman, jos tässä mainittaisiin tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Ja Thomas Mann olisi valmis esittämään tämän tarkistuksena. Olen valmis hyväksymään siitä ensimmäisen osan. No sitten toinen osa on sitten vähän ongelmallisempi, mutta olemme tehneet jo tästä sopimuksen ja minä voisin hyväksyä tämän tarkistuksen 25 ensimmäisen puoliskon. Sitten kolmas tärkeä kysymys. koordinointitoimet sosiaaliturvajärjestelmissä. Sehän on hyvin monimutkainen järjestelmä oikeudellisesti. Ja siihen liittyy työntekijä, joka tekee työtä monissa eri maissa. Ja direktiivillä pitäisi myös ratkaista ongelma niiden maahanmuuttajien ongelma, jotka siirtyvät maasta toiseen. Onko kohtelu samaa vai ei? Eli miten säädellään eri sosiaaliturvajärjestelmiä, eri korvausjärjestelmiä, prorata temporisperiaate. Meidän täytyy miettiä näitä monimutkaisia säännöstöjä yhteisössä. No, tästä asiasta meillä on yksi kohta, ja tässä on viitattu myöskin perusteluosassa. Ja EPP on esittänyt tarkistuksia, samoin vihreät, ja itsekin olen tästä tehnyt tarkistuksia. Olemme tehneet yhteistyötä Jean Lambertin kanssa ja tänä aamuna keskustelimme myöskin Ria Omen Räytenin kanssa. Ja hehän ovat, hehän ovat kaksi suurta asiantuntijaa täällä parlamentissa liittyen näiden järjestelmien koordinointiin ja meillä on myöskin kompromissiehdotus heille tarjottavaksi. Kompromissitarkistus on osoitettu on sekä perusteluosassa että myös itsenäisessä varsinaisessa tekstissä. Ja tämä on näiden kolmen tarkistuksen tekijän välinen kompromissi. Ja siinä on sanottu, ja siinä korostetaan, että nämä työntekijät, heillä on samat oikeudet kuin tällä hetkellä. Ja jos huomenna koordinointisäännöissä parannetaan tätä statusta, silloin tämä direktiivi ei heikennä niitä parannuksia, joita saadaan aikaan sosiaaliturvajärjestelmien keskinäisellä koordinoinnilla. Sitten viimeinen asia, joka on hyvin tärkeä. Se on hyvin monimutkainen kysymys, mutta myöskin hyvin keskeinen. Ja siinä puhutaan siitä, että direktiivissä tunnustetaan oikeus, joka työntekijällä on kolmansista maista, jotka saapuvat jäsenvaltioihimme. Eli heillä on sosiaaliturvaoikeuksia. Ja joissain jäsenvaltioissa ja myöskin komissiossa tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia kun ajatellaan joitain sosiaaliturvan osia. Jäsenvaltioissa on tiettyjä ongelmia ja monet tarkistukset ovat tavallaan pyrkineet ratkaisemaan lainausmerkeistä tämän ongelman. Ja jokaisen jäsenvaltion pitäisi miettiä näitä eläkeoikeuksia, invalidioikeuksia, työttömyysoikeuksia, perhetukioikeuksia, asunto ja kaikkia oikeuksia, jotka liittyvät sosiaaliturvaan. Ja jos tämä jätettäisiin siis jäsenvaltioille, jotka hoitavat asian niin kuin haluavat. Mutta jos me hyväksyisimme tämän, sitten direktiivistä olisi, sillä ei olisi mitään mieltä. Sitten ei voitaisi mitenkään taata työntekijöiden yhtäläistä kohtelua, jotka tulevat kolmansista maista. Mutta kuitenkin on myöskin maita, joissa sosiaaliturvajärjestelmät ovat hyvin monimutkaisia ja oikeudet myönnetään ei pelkästään työntekijöille, vaan myöskin pelkästään asumisen perusteella. Ja näissä maissa, missä on yli, yleismaailmallinen sosiaaliturva, heti ensimmäisenä päivänä, kun maahanmuuttajat tulevat näihin maihin, heillä on samat oikeudet kuin kansallisilla ihmisillä jäsenvaltioissa, ja se on ongelmallinen tilanne. Ei ole normaalia, että jäsenvaltion asukas, joka on 20-30 vuotta asunut, hänellä olisi samat oikeudet kuin ihmisellä, joka on saapunut edellisenä päivänä. Eli meidän täytyy nyt todeta, että kansallinen lainsäädäntö pelastetaan tässä tilanteessa. Ja me olemme tehneet tästä kompromissin C ja sen pohjalta ne, jotka haluavat poistaa kaikki sosiaaliturvaoikeudet yleisistä velvoitteista ja jättää sen jäsenvaltioiden päätettäväksi, silloin hyväksytään kompromissi, jossa olisi hyvin paljon oikeuksia, mutta tehdään ero sosiaaliturvaoikeuksien välille, jotka liittyvät asuinpaikkaan ja sitten sosiaaliturvaoikeudet, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin. Sosiaaliturvaoikeudet, jotka liittyvät työntekoon, olisivat yleisiä ja takaisivat yhtäläisen kohtelun, mutta sitten sosiaaliturva, joka liittyy asuinpaikkaan, siinä sovellettaisiin kansallista lainsäädäntöä, joka olisi oikeudenmukaista, mutta jossa saattaa olla elementtejä ja ehtoja, joiden mukaan myönnetään näitä oikeuksia – asuinpaikan perusteella. Tämä on siis kompromissi ja jotkut maat, Pohjoismaat, ovat pyytäneet tätä. Siellähän on hyvin laajat asumistuet, stipendejä ja monenlaista apua. Ja nämä jäsenvaltiot voivat sitten kansallisella tasolla asettaa tiettyjä ehtoja näiden etuuksien myöntämiseen. Mutta yleisesti tämä merkitsee sitä, että työhön liittyvät sosiaaliturvaoikeudet eivät kärsisi minkäänlaista syrjintää, vaan että kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla maahanmuuttajia ja kansalaisia, kansallisia ihmisiä samalla tavalla. Nämä ovat siis kaikkein tärkeimmät osat tätä keskustelua. Ja sitten muiden tarkistusten osalta olemme samaa eri, tai eri mieltä, mutta ne ovat vähän vähäisempiä kysymyksiä. Ja sitten kun huomenna äänestämme, ehkä voimme sitten yhdistää erilaisia äänestyksiä tässä valiokunnassa. Mutta jos ratkaisemme nämä neljä ongelmaa, niin silloin tämä olisi erittäin johdonmukainen mietintö, ja jossa taattaisiin yhtäläinen kohtelu, mutta millä pitää olla myöskin riittävästi joustavuutta, jotta ne maat, joissa tämä aiheuttaisi ongelmia, voivat pitää kiinni myöskin toissijaisuusperiaatteesta kohtuullisella tavalla. Kiitos. Thank you very much. Uh, before I bring in Jean Lambert, can I just say... Kiitoksia. Ennen kuin annan Jean Lambertille puheenvuoron, haluan todeta, että kysymys, joka täällä otettiin esille, tämä sana maksettu suhde, sitä ei äänestetä, koska tämä viittaus ei kuulu meidän valiokuntamme toimialaan. Jean Lambert, onko Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Serkasia tästä alustuksesta. Kysymykset, jotka liittyvät sosiaaliturvaan. Niin, siis haluan niistä sanoa muutaman sanasen. Ne tarkistukset, jotka esitin ja kompromissit, joihin olemme nyt päässeet, kohdistuvat ennen kaikkea siihen, että ei hakattaisi kiveen olemassa olevaa tilannetta tai suljettaisi pois muutoksia tulevaisuudessa. Ja mielestäni tämä sanamuoto, joka meillä oli, tarvitsi tarkistusta. Meillä on nyt päivitetty sosiaaliturva-asetus, eli jos halutaan pitäytyä tässä aiemmassa, niin siksi täytyy tietää, miksi halutaan tässä purkaa 10 vuoden työmäärä. Tämä on syy näihin tarkistuksiin, joita on esitetty. Haluamme varmistautua siitä, että me emme nyt hakkaa kiveen sitä mikä on toinen keskustelu itse asiassa kokonaan. No sitten nämä muutama muu. Niistä minusta meidän täytyy olla selvillä siitä, että sosiaaliturvapuoli puoli on se, mikä löytyy tuossa asetuksesta sosiaaliturvan koordinoinnista. Siinä ei li- puututa näihin äm, sosiaalietuuksiin. Asuntoedut ja muut, ne eivät ole perinteistä sosiaaliturvaa joten sekin tulisi pitää mielessä. No sitten kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden sisällyttämistä, niin olen tietysti kiitollinen esitetystä tarkistuksesta esittelijän toimesta, koska mielestäni se edesauttaa selventämään joitakin näistä kysymyksistä, jotka ovat tulleet esille, kun puhutaan yhdestä yksittäistä luvasta. Ja että kolmannen maan kansalaiset ovat siihen, siinä mukana. Ja näin ollen kompromissitarkistukset, joita on esitetty, niitä on yleisesti ottaen tuettu. Thank you. Mrs. Kiitoksia, edustaja omen Niin, puheenjohtaja. Tämä on kyllä aika monimutkainen asia. Ja Jean tietysti tuntee asian oikein hyvin, koska hän aivan kuten minäkin on aina työskennellyt tänne koordinaatioasetusten kanssa ja monia vuosia. Ja tämä, aset, tämä direktiivi, tämä kolmansia maita koskeva lainsäädäntö, siinä on käsitys soveltamisalasta. Mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys kolmansista maista, joilla on lup- kolmansien maiden asukkaista, joilla on lupa työskennellä EU-jäsenvaltiossa. Se on se asia, jota haluamme säädellä. Se, mitä me emme säätele, ja sano tämän Thomas Mannille ja muillekin, on se, että ihmiset, jotka hakevat turvapaikkaa, jotka ovat opiskelijoita, nämä ihmiset eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Se merkitsee siis myös sitä, että kaiken maailman lapsi, lisät ja muut eivät liity tähän asiaan. Se on ensimmäinen, jonka haluan nyt tässä painottaa. Samalla me joudumme tästä suomen, suomalaisten ongel, kollegoiden on, ongelmaan, joka Aleksander Serkas nyt mielestäni hyvin ratkaisi. Suomen kaltaisessa maassa hyvin nopeasti ajatellaan, että on muitakin tapoja ratkaista tämä asia, mutta tälläkin voidaan se ratkaista. Suomessa silloin, kun ollaan opiskelijoita, silloin on myös oikeus työskennellä muutama tunti tuossa maassa. Ja näiden parin tunnin takia saadaan sitten kaikki edut, jotka liittyvät oleskeluun ja asumiseen maassa. Hyvä puheenjohtaja. Mitä tässä kompromissiehdotuksessa nyt sitten tehdään on se, että Suomi ja muut maat, joissa on tällainen järjestelmä, että näitä etuja, sosiaaliturvaetuja voidaan maksaa vain silloin, kun ne liittyvät työntekoon. Järjestelmää siis ei tarvitse muuttaa, mutta nämä oleskelulupaan liittyvät edut voidaan tällä tavalla ottaa erikseen. Se on se ehdotus, joka minulla on ratkaisuksi Suomen kollegoiden ongelmaan. Ja hyvä puheenjohtaja, viime lauantaina ja nyt vielä kerran pyrin tekemään selväksi tämän asian. Ja tässä on siis saksalainen herra, en sano Thomas, hän asuu Aachenissa ja on naimisissa kauniin brasilialaisen naisen kanssa, jolla on aina ollut hyvä työpaikka ja joka haluaa nyt mennä työskentelemään Maastrichtin sairaalaan. No silloin vaimosi täytyy ensin saada kutsua Alankomaihin, koska ei hän kerta kaikkiaan voi muuten mennä työskentelemään ulkomaille. Hän täytyy kutsua Alankomaiden puolelta, hänen täytyy saada työlupa ja vasta sitten saa itselleen ne edut, joita tämä direktiivi koskee. Jos vaimosi ei työskentele, niin silloin automaattisesti ei saada näitä etuja. Silloin tämä direktiivi ei koske sitä tilannetta. Eli puheenjohtaja, vain silloin kun on esitetty tällainen kutsu, silloin nämä oikeudet ovat olemassa. Puheenjohtaja, kolmannen maan kansalaiset, jotka työskentelevät, ne kuuluvat siis tämän direktiivin piiriin. Sitten Aleksandrin kanssa oli ongelmia lähetetyistä työntekijöistä. Tämä nyt ei ole mikään ongelma, koska ja yritän nyt tehdä tämän selkeäksi. Jos espanjalainen nainen ja brasililainen ryhtyvät pitämään yritystä Alankomaissa, siis kuuluu, silloin brasilainen kuuluu samaan ryhmään kuin espanjalainen. Mutta jos kysymys on lähetetystä työntekijästä, silloin taas tarvitaan työlupaa. Tämä on ihan selkeästi hyvä puheenjohtaja tässä asiassa säädelty. Ja sitten on erimielisyyksiä Serkaasin kanssa ja allekirjoittaneen kanssa ähm, stipendeistä. Esimerkiksi alankumaissa on menty mielestäni vähän liian pitkälle. Työntekijä, joka on kutsuttu paikalle ja kutsun seurauksena joutuu menemään kurssille, täytyy tietysti hänen täytyy saada samat oikeudet. Mutta jos tarkastellaan stipendejä, opiskelustipendejä, niin silloin se ei ole tässä tarkoituksena. Sillä tämä, se on enemmän opiskelijoita, ne eivät taas kuulu tämän piiriin. Eli tuota kohtaa me emme tue. No sitten uusi tarkistus, joka on esitetty, joka koskee eläkkeitä. No yleinen käytäntö on se, että jos kolmannessa maassa on saatu eläkettä, niin kyllä sitä täytyy jossain vaiheessa saada ottaa mukaan. Eli puheenjohtaja tässä suhteessa ei mitään ongelmia. Ja sitten puheenjohtaja, katsotaan tarkastuksia 19 ja 21 sanon vielä joillekin kollegoille, että se mitä tässä on tehty on se, että 859 noitu tästä pois siitä syystä, että tätä täytyy mukauttaa asetukseen eikä enää vanhoihin teksteihin. Asia on todella niin, että Itävallan ja Saksan poikkeus suhteessa maahanmuuttajien muihin, anteeksi, turvapaikanhakijoihin muihin on olemassa, mutta koska turvapaikkahakijat eivät kuulu tämän piiriin, niin silloin se jää pois. Eli siitä syystä haluaisin pyytää muita kollegoita tukemaan tarkistuksia 19 ja 21. Toivottavasti tässä nyt oli kaikki ja selityksen oli riittävä. Yes, thank you. Uh, Thomas Mann. Kiitoksia, Thomas Mann. No ja, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Rian ajatus tästä brasilialaisesta Thomas Mannin kanssa on aika mielenkiintoinen. Aivan kuten James Bond sanoi, tietenkin jos brasilialainen lähtisi Alankomaihin, hänen pitäisi sitten äh, jotenkin ottaa yhteyttä vähän nisteroihin, mutta emme tätä nyt tietenkään toivo. Mutta siis, jos nyt puhutaan ihmisestä, jolla on tietty asioiden hoitaja, niin äh, Tästä voi syntyä ongelma, kyllä tämän tiedän, mutta tarkistuksessa 21 esimerkiksi nyt sanotaan, että soveltamisala vuoden 2003 853 direktiivistä. Ja sitä sovelletaan voi syntyä vakava tilanne. Sanotaan, että ihmisellä on oleskelulupa, se on siis täysin eri asia kuin työlupa niin tähän asti on tilanne tulkittu niin, että annetaan mahdollisuus saada tiettyjä perhetukia, esimerkiksi äh, lapsilisää, vanhempainlisää ja niin edelleen. Eli erilaisia sosiaalitukia, jotka eivät tulisi samoille henkilöille, jotka esimerkiksi Saksassa saavat oleskeluluvan perusteella näitä tukia. Ja tilanne on siis hyvin hankala, koska tarkistuksessa 21 sanotaan, että tätä soveltamis, tämä täysin soveltamisalan ulkopuolelle. Ehkä tätä täytyisi vielä selventää. Sitten se, mitä Serkas sanoi 25 tarkistuksesta, luen tämän toisen osan tästä nyt englanniksi, jonka hän hyväksyi. Antaa jäsenvaltiolle vastuun pääsystä ja sisäänpäästä kolmansien, jäsen, kolmansien valtioiden asukkaille työmarkkinoille. Tämä on tarkka muotoilu ja tässä toisaalta tuetaan työntekijöiden oikeuksia ja toisaalta sitten tätä oleskeluoikeutta. Ne voi erottaa tällä tavoin toisistaan ja siksi olen tyytyväinen siitä, että hän hyväksyi tämän 25 tarkistuksen, ainakin tämän toisen osan, joka on näistä tärkeämpi. Sitten täällä sanottiin, että jotakin kompromisseja tulisi. Nyt olisi ehkä paras mahdollisuus katsoa näiden kompromissin sanamuotoja. Ehkä englanniksi emme ymmärrä aivan kaikkia yksityiskohtia. Olisin kiitollinen, jos vielä voisimme katsoa hieman näitä kompromisseja niin, että voidaan työstää nyansseja, vivahteita eri kielillä. Tässä on todella kyse yksityiskohdista, jotka tulevat parhaiten selviksi alkukielellä. Eli ehkä voisimme näitä nyt vielä katsoa ja käydä hitaasti läpi. Ehkä tätä kautta voidaan sitten päästä uudenlaisiin kantoihin. Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan maissa, kuten Suomessa tällä hetkellä, käydään vilkasta maahanmuuttokeskustelua. Ja sen takia asia, jota Euroopan parlamentilta odotetaan, on luoda pelisääntöjä maahanmuutolle. Ja nyt kysymyksessä oleva esitys on positiivinen ja haluaisin kiittääkin Aleksei Serkasta erittäin joustavasta ja hienosta suhtautumisesta esimerkiksi suomalaisiin ongelmiin siihen, että meillä on erilainen sosiaaliturvajärjestelmä kuin monissa muissa maissa ja kuitenkin haluamme turvata tasa-arvoisen kohtelun niille ja haluamme turvata tasa-arvoisen kohtelun, jotka tulevat työhön. Tämä on erittäin positiivinen asia ja tällä voidaan edistää työperäistä maahanmuuttoa, joka on Euroopassa tosi tärkeää meidän väestökehityksen takia. Ja samalla sitten eliminoida eh, niitä ongelmia, joita saattaa syntyä esimerkiksi niin, että työntekijöitä hyväksikäytetään. Ja sen takia tässä on erittäin hyviä lähtökohtia Eh, myös lähetettyjen työntekijän suhteen odotamme tietenkin lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiivin muuttamista, jotta saadaan vielä paremmat ratkaisut. Todellakin paljon kiitoksia raportöörille, koska tämä on onnistunut kokonaisuus. Ja uskon, että Eurooppa-kansalaiset ottavat tämän mielellään vastaan. Tosiasia on se, että Euroopasta lähti 400 vuotta ihmisiä hakemaan parempaa elämä, elintasoa muualle maailmaan. Ja nyt Eurooppa houkuttelee ihmisiä eh, vakauden ja, ja hyvän elintason johdosta huolimatta tämänhetkisestä työttömyyskriisistä. Ja sen takia on tärkeää, että tehdään näitä pelisääntöjä. Nyt, nyt yksi on tässä melkein jo valmiina. Kiitoksia, kiitoksia Serkasille joustavuudesta. Thank you. Uh, Mrs. Uh, Blinkvichuti. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Blinkvichuti. Mm, so I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni nyt suurin ongelma tässä direktiiviehdotuksessa on se, että jotkut ihmisryhmät on jätetty pois sen soveltamisalasta. Meidän on varmistettava, että kaikki kaikki ihmiset, jotka laillisesti ovat töissä Euroopassa, saavat samanlaista kohtelua kuin EU-kansalaiset sekä työpaikalla että laajemmin myöskin taloudellisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Mutta kausi, työntekijät ja itsensä työllistävät henkilöt on jätetty tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio sanoi, että keväällä kesällä tulee sitten kausityöntekijöitä koskeva erillinen direktiivi, mutta ikävä kyllä ei ole selvää, milloin tämä kausityöntekijöitä koskeva säännös astuu voimaan. Mielestäni on tarpeen ottaa kausityöntekijät mukaan, kunnes tämä erillinen direktiivi astuu voimaan, koska se, että kausityöntekijät on jätetty pois tästä, hehän kuuluvat haavoittuviin työntekijäryhmiin, ja jos heillä ei ole näitä samoja oikeuksia, niin sitä ei voida hyväksyä. Erityisesti kun kyse on työhön liittyvistä asioista, työolosuhteista, palkasta ja ammattiyhdistysoikeudesta. Kausityöntekijät tekevät palkallista työtä ja jos heidät suljetaan pois tämän direktiivin vaikutusalasta, silloin heitä saatetaan käyttää hyväksi. Kiitos. Kiitoksia ennen kuin edustaja Serkas saa puheenvuoroa, kun pitää, pitää mielessä, että meillä on vain viisi minuuttia tähän käsittelyyn ennen kuin mennään eteenpäin. Niin ihan pikainen kysymys. Mainitsitte sen, että pitää saavuttaa tasapaino näiden kahden puolen välillä sosiaaliturvassa. Oletteko tarkastellut tarkistusta 23, sillä ette ole merkinnyt tuonne äänestysluetteloon, mikä teidän näkemyksenne siitä on? Sillä kun katsotaan sitä nyt uudelleen, niin minusta se käsittelee juuri joitain niitä ongelmia, joista te puhuitte. Edustaja Serkas. <clears throat> empiezo por ustedes. Lähden liikkeelle teistä, puheenjohtaja. Tämä tarkistus 22, se on osittain hyväksytty, siitä pyydetään kohta kohdalta äänestystä pyydän ensimmäisen osan tarkistusta. En, siis hyväksymistä en toisen osan. Nyt kerron kollegoilleni Jean Lambertille aluksi sen, että hän voi olla varma siitä, että löytämämme ratkaisu antaa tilaa sille, että tässä ei uhrata lopullisesti nykytilannetta. Neuvosto on päässyt eteenpäin ja meidän velvoitteenamme on tässä auttaa pääsemään eteenpäin näissä asioissa. Ja kompromissi, tarkistus, aivan kuten sanoin Rielle, tämä D ottaa huomioon tarkistukset 19 ja 21 aivan harmonisesti. Sitten Thomas Mann, kiitos, että hyväksyitte kompromissin tarkistuksesta 25 Luen tästä nopeasti nämä siirrot. Mutta kunnes kollegat eivät ole niistä yhtä mieltä, näitä ei voida vielä jakaa. Mutta kun sanoit, että olet yhtä mieltä, niin tämä teksti olisi jo valmiina ja se olisi kompromissi A, tarkistuksen 25, ja se hyväksyttäisiin tähän labor markets-sanaan asti. Ja sitten kohta taas näistä lähetetyistä työntekijöistä, siihen tulee suullinen tarkistus uutena, jossa todetaan, että englanniksi. Country national. Kolmansien maiden kansalaiset, jotka on lähetetty, eivät ole tämän direktiivin soveltamispiirissä. Ja ne, jotka ovat laillisesti maassa ja ovat laillisesti työssä jäsenvaltiossa, ja jotka ovat töissä toisessa jäsenvaltiossa voivat edelleen nauttia yhtäläistä kohtelua verrattuna muihin kansallisiin kansalaisiin. Ja näissä suhteissa tämän direktiivin vaikutusala ei vaikuta. Claro que se acepta que no están incluidos en esta tässä siis hyväksytään se, että direktiivin eivät kuulu lähetetyt työntekijät, mutta vaikka he lähetetäänkin muualle, heillä on samat oikeudet kuin muilla työntekijöillä. Eli tätä säännellään kohdemaassa. Minä haluaisin, että direktiiviä muutettaisiin, mutta nyt ei ole aika lähteä sitä tekemään. Haluaisin, että tässä vältetään se, että liikkuville työntekijöille tulisi jonkinlainen uusi syrjinnän muoto. Sitten kompromissi B. Se liittyy liittyy näihin pohjoismaalaisten pyytämiin sosiaaliturvakysymyksiin ja suomalaisten kysymyksiin. 37, 36 tarkistukset, Guellehän tämä sopii, ja tässä otettaisiin mukaan se, että artiklassa 12.2 kohdassa, E-alakohdassa, tästä luen sen nyt vielä englanniksi, mitä tähän tulee. Jäsenvaltio voi rajoittaa yhtäläistä kohtelua alakohta E, käyttämällä kohtuullisia asumiskriteereitä, jotta voi saada asumispaikkaan liittyviä apuja, mutta ei kuitenkaan työhön liittyviä tukia. Jos asuinlupa on myönnetty muun kuin työn perusteella, Estados miembros podrían establecer criterios diferentes. Eli tässä joillakin jäsenvaltioilla on tiukempia sääntöjä mutta tässä pohjaudutaan siis oleskelulupaan, ei työlupaan. Ja sitten viimeiseksi kompromissi C, Jean Lambert, Lambertin ja Riamen Räytenin tarkistus. Eli tässä otetaan oikeastaan tarkistukset 17 ja 16 niin, että poistetaan tämä kohta direktiivistä 859. Kiitoksia vielä Liisalle. Tässä hän oli aivan oikeassa, emme saa unohtaa tässä keskustelussa sitä, että meidän täytyy todella Euroopassa kohdella muualta tulevia työntekijöitä yhtäläisesti. Heille täytyy antaa yhtäläiset oikeudet, ehkä poikkeuksiakin voi olla, mutta tämä on tärkeää ja tähän todella pyrin. Ja Liben kollegalle haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että kausityöläisille tarvittaisiin oma direktiivi, heidän pitäisi olla tässä direktiivissä mukana. Kuten perusteluissa sanon, sen direktiivin täytyy taata ainakin vähimmäisvaatimukset, mutta tämä ei kuulu tavallaan nyt meidän toimialamme. Ja meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että kunnes saadaan kausityöläisiä koskeva direktiivi, heitä kohdellaan kunnianarvoisesti ainakin minimivaatimukset täyttäen. Thank you very much. Uh, Mrs. Isaiah wanted to come in. Kiitoksia. Edustaja Esaja halusi päästä puhumaan. Jos tämä on joku selventävä kysymys, niin sitten meillä on vain 15 minuuttia nimittäin tässä ennen kuin komission edustaja tulee. Voitteko ottaa tämän asian esille Serkasin kanssa myöhemmin? if the time is very... No kyllä sekin on mahdollista, jos aikaa on vähän. Point of um, clarification. Yeah, just that uh, in this... Uh... Niin, tässä suullisessa tarkistuksessa ajatteko tehdä tämän asuinpaikkaan liittyvän rajoituksen myöskin tässä suullisessa tarkistuksessa? because I think that it should be there. Mielestäni sen pitäisi myöskin olla mukana, koska jos tämä asuinpaikkaan liittyvä rajoitus on toisessa tarkistuksessa, sen pitäisi olla mukana myöskin tässä suullisessa kysymyksessä. Probablemente. Varmaankin, kuten aina on vaikea puhua eri kieliä, se vaikeuttaa vähän tilannetta, mutta suullisessa tarkistuksessa niin se liittyy johdotosan kappale 12 ja siinä puhutaan tästä lähetettyjen työntekijän direktiivistä ja se ei liity ollenkaan tähän asuinpaikkaan. Se liittyy sitä, että jos he otetaan mukaan tai ei tähän direktiivin työntekijät, jotka ovat siis muualla töissä ja nyt on keskusteltu tästä tulkinnasta, mitä tämä poissulkeminen merkitsee, mutta asuinpaikkaa tämä ei liity. Asuinpaikka liittyy tähän artiklaan kohtaan 12 eikä tarkistukseen 12. Ja tässä kompromissitarkistuksessa siinä tehdään ero näiden tukien välille, jotka liittyvät asuinpaikkaan ja niihin tukiin, jotka liittyvät työn tekemiseen. Ja mielestäni tässä ongelmat on ratkaistu. Ja kohta 12 on se, missä jäsenvaltioilla on oikeus määritellä kriteereitä, kun tehdään ero näiden eri tukimuotojen välille. Mutta suullinen tarkistus liittyy näihin lähetettyihin työntekijöihin eikä liity asuinpaikkaan. Uh, Kiitoksia. Äänestys on huomenna kello 11. Ja sitten äh, Gabriel Zimmer, joka koskee mietintö, joka koskee äh, köyhyyden torjuntaa, köyhyyden vähentämistä työpaikkojen luomista kehitysmaissa ja siihen liittyviä jatkotoimia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja valiokunnan jäseniä jotka ovat jättäneet lausuntoon tarkistuksia, siis liittyen mietintöön työttömyyden vähentämisestä, työpaikkojen lisäämisestä, tarkistuksista kaiken kaikkiaan. Voisi tehdä sen arvion, että ne pyrkivät siihen, että saadaan aikaan arvokkaita työpaikkoja ja pyritään myös siihen, että kasvu ja taloudellinen kehitys sidotaan tiettyihin kehityskriteereihin, eikä niitä tarkkailla yksipuolisesti. Meidän työllisyysvaliokuntana tulee tarkistuksiin, jos niistä äänestetään, niin pitäisi pyrkiä siihen, että voimme kantaa oman kortemme kekoon ja että kehitysyhteistyövaliokunta saa hyvän tekstin aikaiseksi niin, että tekstistä saadaan parempi. Ja siksi haluaisinkin sanoa, että mitä tulee näihin tarkistuksiin tähän lausuntoon, voin tukea niitä. Olen käynyt ne läpi ja olen, olen katsonut, kuinka ne sopivat kokonaiskontekstiin siellä on järkeviä lisäyksiä. Ja kehitysyhteistyövaliokunnassa keskusteltiin tietyistä asioista jo kuukausia sitten. Ja tähän vi- näihin viitataan ja onkin aika outoa, että me työllisyysvaliokunnassa puutumme siihen, mitä kehitysyhteistyövaliokunta kuulemisessaan puhui ja käsitteli. Mutta toivottavasti hekin sitten kuuntelevat meidän tarkistuksiamme. Ja vielä lopuksi eräs pyyntö. Kun katsotte näitä tar- käännöksiä, niin lähtekää liikkeelle englanninkielisestä tekstistä, koska saksankielisessä tekstissä on hieman epätarkkuuksia ja kysymysmerkkejä. Ja siksi ehkä meidän pitäisi pyytää sihteeristöltä, että ennen lopullista tekstimme hyväksymistä tässä valiokunnassa tarkistaisimme, että saksankielinen versio on järkevä jotta sinne ei jää turhia virheitä. Eli pidetään tässä lähtökohtana englanninkielistä versiota. Kiitos. Thank you, Mrs. Devi. Edustaja Tevi. Kiitoksia Zimmer tästä hyvästä työstä. Oli ilo tehdä työtä tämän mietinnön parissa ja kovasti kiitoksia. Haluaisin kaksi selvennystä. Ensinnäkin tarkistus 12 Gydöniltä. No, haluaisin kiittää tästä tarkistuksesta. Siinä puhutaan nuorten seurannasta sen jälkeen, kun he lähtevät koulusta. Ja usein heidät on taipumus unohtaa. Eli kiitoksia tästä. Voisitteko täsmentää, mitä ymmärrätte tällä harjoittelulla, joka on nuorille, onko se siis palkallista? onko kyse harjoitteluista, jotka ovat koulutuslaitoksissa, esimerkiksi yliopistossa. Ja sitten Zimmer, jos voitte vähän täsmentää tarkistusta 25. Mitä te ymmärrätte? Tässä puhutaan siitä, että parlamentin jäsenvaltiot katsovat, miten voitaisiin vapauttaa maataloustuotteita, joita tuodaan kehitysmaista – pitämättä kiinni vapaakauppasopimuksista. Eli miten voitaisiin vapauttaa tätä tuontia? Siis mitä kriteereitä tähän liittyy mitä te tarkoitatte tällä? Ja kiitoksia vielä tästä työstä. Yes, thank you. I've just got a, a couple of... Uh, oh, yes. Uh, Mrs. Greeny. Edustaja Greeny. Niin vastaan Erityisesti haluaisin kiinnittää huomioon nuoriin, koska Euroopan unionissa on myös paljon nuoria, jotka valitettavasti tulevat koulujärjestelmästä, valmistuvat sieltä ilman, että kuitenkaan ovat saaneet loppututkintoa tai eivät kykene sitten pääsemään työmarkkinoille. Minusta meidän täytyy olla tässä sama suhtautuminen kaikissa maissa. No sitten erilaisissa koulutuksissa ei välttämättä ole palkan kannalla, palkkio voidaan maksaa kursseista silloin, kun ne ovat pidempiä kuin kaksi tai kolme kuukautta, sillä niillä on, sillä on, silloin niillä on tällainen erityinen tavoite. Sen sijaan äh, tähän asiaan täytyy yleisesti ottaen kiinnittää huomiota, sillä monet yritykset saavat muuten kieltäytyä koko tilanteesta. Sillä on aivan liikaa rajoitteita. Ja näillä kursseilla meillä täytyy kiinnittää siihen nimenomaan huomiota. On sanottu, että ei teillä liikaa valokopioita ja niin poispäin. Näiden kurssien täytyy ehdottomasti olla ensimmäinen kokemus, joka sitten voi johtaa muuhun, jota voi hyödyntää opiskelussa, yliopistossa ja niin edelleen. Eli palkaa huomio. Ja minun mielestäni tietysti tarvitaan jonkunlainen kulukorvaus ainakin tuolta ajalta, mutta kun puhutaan pidemmistä kursseista, sellaista, jossa tarvitaan ohjaajaa ja todellista kokemusta. Eli välttämättä sinne ei tarvitse siis olla rahallista, tarvitse olla rahallista tämän tuen. Thank you. Um, yes, I've got a, a couple of uh, questions on Amendment 4, 5 and 20. Uh, Sharon ei päässyt paikalle tänne tällä hetkellä. Olemme puhuneet siitä, että näitä uh, epätasaisuuksia tulisi poistaa, mutta en oikein tiedä, miten voidaan asettaa joku katto korkeapalkkaisille. Ja kohta viisi, olen samaa mieltä tästä asiassa, mutta tietysti kaikki eivät esimerkiksi voi tähän kuulua, esimerkiksi poliisi jossain jäsenvaltiossa. Eli tässä pitää olla poikkeuksia, ja poikkeuksia kyllä on. Ja tarkistus 20 tästä yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. En ole koskaan ollut juridisesti sitovan käsitteen kannalla. Minusta on tärkeää, että meillä on minimivaatimukset, mutta minusta sen ei tulisi olla juridisesti sitovaa mutta tätä asiaa käsitellään myös toisessa valiokunnassa tällä hetkellä. Ja sitten Sima seuraavana. Frau Sippel, die heute nicht da sein kann, hat... Sippel, joka nyt ei tänään päässyt paikalle, pyysi, että luen hänen lausuntonsa. Hän sanoi, että esitetyt tarkistukset ovat valtaosin myönteisiä, koska ne vahvistavat lausuntoa ja esimerkiksi lapsityönvoima, naisten asema ja työ Markkinaosapuolet otetaan mukaan tekstiin. Mutta kolme ongelmaa on. Tarkistus neljä. Siinä puhutaan maksimirajasta tuonnille vienille, ja Sipel pitää tätä aika ongelmallisena. Se, että puhutaan näistä maksimirajoista, se on vaikea toteuttaa, eikä ole myöskään selkeä, missä tämä raja sitten kulkisi. Sitten ehkä olisi hyvä, että tässä puhutaan tästä tuloskaalasta. No sitten olisi ainakin otettava käyttöön minimipalkka. No sitten huomio liittyy tarkistukseen 12, enkä nyt tiedä, miten Sipel tämän on lukenut lukea englanniksi tai saksaksi. Ehkä hän luki, ehkä tässä oli huono käännös, mutta tämän hiukan omituinen tarkistus 12. Siinä puhutaan ammattikoulutuksesta, jatkokoulutuksesta, mutta ei enää yleisestä koulutuksesta. Lapsethan käyvät ensin koulua ja se viittaus pitäisi sisällyttää tähän. Ja sitten tarkistus 13 ei olisi pelimielestä kovin mielekäs. Se, että otetaan liikaa ryhmiä mukaan, se vesittää tätä tekstiä ja vähentää sen merkitystä. Pitäisi puhua nuorista naisista ja miehistä, mutta ei minään syrjäisinä ryhminä. No Sipil haluaa kiittää Zimmeriä hyvästä työstä ja avoimuudesta kommenttien suhteen ja toivoo, että valiokunta hyväksyy tämän muutetun lausunnon ja se lähettää selkeän viestin kehitysyhteistyövaliokuntaan. Tässä siis Sipelin viestit. Thank you, Gabriel Zimmer. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Tsimo. Kiitoksia vielä näistä huomioista ja tarkistuksista ja kysymyksistä. Minulla on vielä jotakin lisähuomioita itselläni. On todella niin, että saksankielisessä käännöksessä on jotakin epätarkkuuksia, esimerkiksi tarkistuksessa 12 – Englanninkielisestä ei ole siis poistettu mitään, vaan tässä, tähän on tavallaan lisätty tämä yleinen koulutus. Ja tämä tietenkin hieman tekee tilanteesta sekavan. Eli pidetään tässä nyt viitekohtana tätä englanninkielistä tekstiä. Ja joskin muussa tarkistuksessa free trade on käynyt ainoastaan kysymysmerkillä saksankielisessä tekstissä ja tämä jää hyvin epäselväksi. Sitten kysymys tarkistuksesta 25. Tässä on kyse siitä, että EU täytyisi avautua tietyille maille, eikä eh, lisätä mitään esteitä esimerkiksi maataloustuotteille ja niiden pääsylle EU-markkinoille ilman, että tässä täytyy palata vapaakauppasopimuksiin, koska niihin liittyy oma ongelmatikkansa. Tässä on kyse siis siitä, että autetaan kolmansia maita niin, että niiden maataloustuotteet ovat maailmalla ja EU:ssa kilpailukykyisiä. Sitten on tietenkin joitakin muotoiluja, joista hieman pohdin, että mitä niillä tarkoitetaan tarkasti, mutta näin lyhyessä tekstissä on varsin vaikea selvitä ilman ristiriitoja. Te puhuitte jo näistä ylärajoista ja työharjoitteluista. No tämäkin on hankalaa, mutta haluaisin sanoa, että en nyt tässä suoralta kädeltä näitä torju tai hylkää, koska tilannetta täytyy hieman selventää, jotta tämän ymmärtäisi. Muuten voin suurin piirtein tukea näitä tehtyjä tarkistuksia. Kiitos. Merci beaucoup, euh, madame euh, la rapportrice. Kiitoksia esittelijä. Huomenna siis voimme hyväksyä Ai siis mikä? Siis mitä? Lausuntoko se oli? Niin. No niin. Sitten kohta kuusi esityslistalla. Eli keskustelemme tämän komission jäsen paikalla. Kiitämme siitä, että tulette säännöllisesti tänne työllisyysvaliokuntaan. Meillä on aika tiukka esityslista tähän keskusteluun, koska kollegio hyväksyi tänä aamuna työohjelman vuodeksi 2010, työllisyyteen liittyvät suuntaviivat ja komission jäsenet haluaisivat myöskin kuulla kantanne kolmeen asiaan komission työohjelmaan vuodelle 2010 suuntaviivat työllisyyden suhteen, G20 tulokset, vaikkakin ette päässeet fyysisesti paikalle tulivuoren takia, mutta voitte kuitenkin kertoa näistä kannoistanne. Ja sitten valiokunnan jäsenet voivat myöskin kysellä teiltä vähän Euroopan sosiaalirahaston uudistamisesta ja myöskin arviosta, jonka olette toteuttaneet kollegiossa – liittyen aluepolitiikkaan ja kohesiorahastojen käyttöön. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, voisin vähän kertoa tilanteesta tällä parlamentissa, mitä tulee nyt näihin työllisyyden suuntaviivoihin. Tehän tiedätte, että edellisessä valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa pyysin, että suuntaviivat, suuntaviivojen hyväksyminen voitaisiin lykätä, jotta Euroopan parlamentti voisi tehdä työtään, lainsäädäntötyötään rauhassa. Tämähän on hyvin kriittinen vuosi. Tilanne aikataulun suhteen riippumatta komission jäsenten tahdosta ja teidän tahdostanne on aivan poikkeuksellinen, kun ajatellaan millaista myöhästymistä oli Lissabonin sopimuksen suhteen ja kuinka kauan on kestänyt saada komissio pystyyn. Ja jos nyt sanoisin, niin tässä nyt täytyy olla aikaista, aika nuorella tanssimista. Ja meidän täytyy kuitenkin noudattaa aikataulua, niin kuin se on alun perin laadittu. Ja jäsenet tietävät tämän hyvin, ja hyvin usein nämä suuntaviivat hyväksytään komissiossa edellisen vuoden joulukuun 15. päivä. Ja vasta tänään ne sitten hyväksyttiin. Eli se nyt ei mitenkään ole jättänyt parlamentille paljon toimintavaraa. Sitten puheenjohtajakokouksessa tehtiin samantyyppisiä asioita viime viikolla, eli parlamentin puhemies Busek puhuu varmaan Van Rompuylle tästä asiasta, jotta näiden suuntaviivojen hyväksymistä voidaan lykätä lokakuulle. Ja nehän ovat hyvin rakennettuja tällä kertaa. Ja niissä puhutaan selkeästi, ja konkreettisesti strategian 2020 toteuttamisesta. Ja parlamenttihan haluaa tehdä tässä myöskin työtä esittelen ohjen tukena. Eli tässä muutama täsmennys näihin asioihin ennen kuin saatte puheenvuoron. Ja tehän tunnette jo, miten täällä toimitaan. Ja teillä on puheenvuoro komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, honorable uh, members. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvostan sen, että minulla on todellinen kunnia ja on todella miellyttävä tulla tänne valiokuntaan keskustelemaan hyvin useista eri kysymyksistä, jotka liittyvät työ- ja sosiaalikysymyksiin. Ja aina tuon jotain tuoretta mukana, niin maaliskuussa neljäs päivä toinen Eurooppa 2020 strategian, joka oli aivan untuure. Ja nyt sitten vieläkin tuoreempana versiona nämä uudet integroidut, integroidut suuntaviivat. Komissio keskusteli niistä tänä aamuna ja hyväksyi ne. Ja tähän asiaan tulisi todella keskittyä keskusteluissa. Mutta myös muutama muu kysymys, kuten G20, ovat tärkeitä, kuten alustuksessa mainittiin ehkä muutama muu näkökohta, joka liittyy Eurooppa 2020 strategiaan. Olette varmaan kiinnostuneita näiden kysymysten päivityksestä myöskin. Aloitan komission työohjelmasta vuodelle 2010. Komission asiakirjat, jotka on hyväksytty komission virkaastumisen jälkeen 2020 strategiassa heijastelevat nyt uutta politiikkaa ja se täytyy nyt muuttaa käytännön työksi. 2020 strategiassa, joka koskee älykästä, kestävää ja kaiken sisältävää kasvua, niin siinä kaksi päätavoitetta jää työ- ja sosiaaliasioiden toimialaan. Siitä syystä tämä on uskoaksemme erittäin tärkeä osuus yleistrategiasta. Tämä keskittyminen työ- ja sosiaalikysymyksiin heijastuu myös komission työohjelmassa vuodelle 2010. Nyt tarvitsee ryhtyä toimiin lippulaiva-aloitteissa, jotka mainitsin, jotka siis kuuluvat työllisyys- sosiaalikysymysten piiriin. Youth on the Move, äh, uudet taidot ja työpaikat ja eurooppalainen köyhyysalusta. Ja tiedonanto, joka koskee nuorisoa ja työllisyyttä, sen tavoitteena on lisätä nuorten työllisyyttä ja parantaa siirtymistä koulutuksesta työelämään. Tämä on osa Youth on the Move-aloitetta. Ja näin pyritään esittämään prioriteetteja koulutusjärjestelmän parantamiseksi ja varmistamaan se, että korkeakoululaitokset ottavat mahdollisimman paljon opiskelijoita vastaan ja avataan liikkuvuutta nuorille ihmisille. Lisäksi aion esitellä toimintaohjelman uusille taidoille ja työ, työpaikoille, joiden tavoitteena on nykyaikaista työmarkkinat, lisätä liikkuvuutta ja kehittää elinikäistä oppimista. Tavoitteena pitäisi olla lisääntynyt osallistuminen työmarkkinoille ja kysynnän tarjonnan parempi yhteensovittaminen. Tämä tavoitteena pitäisi olla yleistavoitteeseen pääsemisen Eurooppa 2020 strategiassa, jonka tiedätte olevan 75 prosenttia naisille ja miehille yhteensä ikäryhmässä 20-64-vuotiaat vuoteen 2020 mennessä. Kolmas lippulaiva-aloite on eurooppalainen köyhyyden torjunta alusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa se, että kasvun edut saadaan kaikille, että ihmiset voivat olla aktiivisesti mukana yhteiskunnassa. Tavoitteena on hyödyntää vuoden 2010 tuloksia, eurooppalaisen köyhyyden torjuntavuoden tavoitteita ja sosiaalisen syrjäytymisen estämisen tavoitteita. 2020-strategiassa köyhyyden torjunta on tärkeässä asemassa. Komission tavoitteena on nostaa 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä. Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto on pyytänyt lisätyötä tehtäväksi, kun käsitellään köyhyyden vähentämistavoitteen indikaattoreita ensi kokoukseen mennessä kesäkuussa. Komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja näistä tekee kahdenvälisesti, kuten myös omassa komiteassaan, jossa se pyrkii asettamaan tavoitteita. Työllistyy hyvin ja siitä on kysymyksiä myöhemmin, niin mielelläni annan teille lisäteknisiä yksityiskohtia. Komission työohjelma painottaa myös sitä, että pitää rakentaa kansalaisten toimintaohjelmaa, jossa eurooppalaiset asetetaan, kansalaiset asetetaan asian keskiöön. Meillä on ehdotuksia työaikadirektiivin muuttamiseksi ja pyritään selventämään lähetettyjen työntekijöiden direktiivien säännöksiä. Meillä on pitkän aikavälin haasteet yhteiskunnassamme, kuten esimerkiksi yhteiskunnan vanheneminen. Vihreä kirja julkaistaan kesäkuussa, joka koskee eläkejärjestelmän kestävyyttä, jossa keskitytään siis kestävyyteen, mutta myös useita muita kysymyksiä otetaan esille tässä vihreässä kirjassa. Siinä käsitellään kolmea päätavoitetta. Väestön ikääntyminen, eläkeuudistukset viime aikoina ja talouskriisin vaikutukset eläkkeisiin. Ei-strategisena aloitteena on meillä myös ehdotus, joka koskee sähkömagneettisille kentille altistumista. Tämä kuuluu siis työturvallisuusohjelmaan. Työkadirektiivin kirjoittaminen on yksi kaikkein vaikeimmista osioista minun salkussani. Meidän täytyy kuitenkin löytää kiireellisesti ratkaus, ratkaisu jos haluamme selventää juridista tilannetta useissa jäsenvaltioissa. Kuten tiedätte, olen juuri aloittanut ensimmäisen vaiheen neuvottelut työmarkkinaosapuolten kanssa ja tavoitteenani on kuulla heitä niin, että voimme sitten viedä eteenpäin rakentavasti tätä keskustelua. Kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, komissio tällä hetkellä tarkastelee eri vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan pureutua soveltamisen vaikeuksiin, mukaan lukien jotkut niistä, jotka löytyvät tuomioistuimen päätöksistä. Lainsäädäntöehdotus vaatii laajapohjaista neuvottelua eri sidosryhmien kanssa ja tarkkaa sosiaalisen vaikutuksen arviointia. Tämä kestää vuoteen 2011. Osana tätä älykkään asetuksen toimintaohjelmaa tavoitteenamme on myöskin parantaa jälkikäteisarviointiamme erityisesti työ- ja sosiaaliasioissa, jotta voidaan varmistautua siitä, että politiikkamme on tehokkaampaa. Toinen tärkeä asia, joka löytyy tästä ohjelmasta, koskee EUn budjetin tulevaisuutta. Budjetin tarkistus jäsentelee sen, millä tavalla uusi rahoituskehys on edesauttamassa Eurooppa 2020 prioriteettien toteutumista. Minä pyrin siihen, että se johtaa vahvempaan Euroopan sosiaalirahastoon ja vankkaan EUn kohesiopolitiikkaan. Euroopan sosiaalirahasto keskittyy ihmisiin ja työpaikkoihin. Sen tavoitteena on päästä ihmiset töihin, pysymään siellä ja tekemään edistystä. Siinä käyttää noin 10 miljoonaa euroa kautta jäsenvaltioiden ja autetaan noin 10 miljoonaa ihmistä parantamaan työtaitojaan ja löytämään työpaikan nopeammin. Talouskriisistä riippumatta jäsenvaltiot toimivat suhteellisen hyvin aktiivisen työvoimapolitiikan ja elinikäisen oppimisen parissa. Komissio kiinnittää erityistä huomiota niihin maihin, jotka ovat tässä jälkijunassa. Euroopan sosiaalirahasto on osoittanut tarpeellisuutensa tässä taloudellisessa lamatilanteessa. Olemme myös muokanneet sen sääntöjä, ja olemme ottaneet etukäteen käyttöön rahoja, varoja, jotta rahat ovat käytettävissä nyt mieluummin kuin myöhemmin. Olemme myös ottaneet käyttöön mikroluototusfasiliteetin, joka tarjoaa 100 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisen tien ulos työttömyydestä niille, jotka joutuvat kantamaan kaikkein raskaimman taakan tästä kriisistä. Juuri eilen Euroopan investointipankissa keskustelimme niistä konkreettisista elementeistä, jotka kuuluvat tähän Euroopan sosiaalirahaston tulevat prioriteetit liittyvät työllisyyssuuntaviivoihin, joista sovitaan Euroopan 2020 integroitujen suuntaviivojen puitteissa. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvä komissio, komissio hyväksyy nämä ehdotuksensa tänään. Kysymyksessä on kymmenen eri suuntaviivaa, neljä joista koskee työllisyyttä ja sosiaaliasioita, joissa keskitytään siihen, että luodaan enemmän ja parempia työpaikkoja ja saadaan aikaiseksi paremman ihmiset huomioon ottava yhteiskunta. Meillä on työllisyys- ja sosiaalipaketti, joka joutuu vielä odottamaan. Ehdotetut suuntaviivat, jotka liittyvät työmarkkinoihin osallistumiseen ja sen lisäämiseen, vähentävät rakenteellista työttömyyttä joustavuuden avulla ja niiden tavoitteena on myöskin luoda pätevä työvoima, viedä eteenpäin työpaikka tasa-arvoisuutta ja edistää elinikäistä oppimista. Yksi innovoinneista koskee sitä, että otan mukaan sosiaalinen suuntaviiva, jonka tavoitteena on torjua työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä mahdollistaen tasa-arvoisen kohtelun, varsinkin kun kysymys on kohtuuhintaisiin korkealaatuisiin palveluihin ja nykyaikaistamiseen silloin kun puhutaan mm, eläkejärjestelmistä. Euroopan parlamentin työpanos on elintärkeä ja se täytyy ottaa huomioon, mikä merkitsee sitä, että parlamentti tarvitsee aikaa, että se voi saada asiasta muodostettua käsityksensä, jotta sillä annettaisiin riittävästi aikaa. Strategian viimeinen osa esitetään Euroopan neuvostolle vasta kesätauon jälkeen. Kesäkuun Euroopan neuvosto hyväksyy vain poliittisesti nämä suuntaviivat. Integroidut suuntaviivat hyväksytään muodollisesti neuvostossa vain kerran ja sitten vain silloin, kun on saatu parlamentin näkemys näistä työllisyyssuuntaviivoista. Arvoisat jäsenet, haluan myös kattaa G20 työministereiden kokouksen tapahtumat, joka pidettiin siis Washingtonissa viime viikolla. Itse en päässyt sinne äh, tuhkapilven takia. Ja minun viitattiin Unkarin lehdistössä ensimmäisenä Unkarin ministerinä, joka ei onnistunut matkustamaan G20-kokoukseen. Kuitenkin tämä on hyvin tärkeä askel. On tärkeää, että työllisyysministerit G20 rakenteessakin ovat kokoontuneet. Siis siellä oli muitakin eurooppalaiset, jotka ovat päässeet paikalle. Saksa, Ranska, Britannia, OECDn johtajat eivät ole paikalla. Tämä oli siis tärkeä siitä syystä, että siellä tarkistettiin politiikkaa ja menettelyitä sosiaali- ja työvoimapolitiikassa ja puhuttiin siitä, millä tavalla voidaan parantaa työpaikkojen määrää ja laatua ja miten voidaan parantaa tilannetta kriisiakeisessa taloudessa. Siellä hyväksyttiin tiukkoja ja kunnianhimoisia tavoitteita, jotka heistävät myös Eurooppa 2020 tavoitteita työpaikkojen lisääminen ja köyhyyden torjuminen asetettiin asian keskiöön. Lisäksi keskityttiin tarpeeseen valmistautua tulevia haasteita varten ja ottaa huomioon mahdollisuudet, joita meillä on koulutuksessa, elinikäisessä oppimisessa ja taitojen lisäämisessä. Lisäksi otettiin huomioon myös kysynnän ja tarjonnan parempi yhteensovittaminen. Ministerienne mielestä tämä on ollut johdonmukainen G20-puitteiston lähestymistapa kasvavassa kehityksessä. Ja tavoitteena on sitten nämä asiat Toronton kokouksessa kesäkuussa. Voimme olla siis tyytyväisiä lopputulokseen ja siihen, millä tavalla nämä suositukset heijastelevat meidän työpanostamme ja edustavat Euroopan sosiaalisia arvoja. Hyvät naiset ja herrat, tavoitteenani on jatkaa tässä parlamentissa puhumista, varsinkin tässä valiokunnassa, näistä ja muista kysymyksistä, jotka liittyvät työ- ja sosiaalikysymyksiin. Meillä on paljon työtä tehtävänämme, jos haluamme menestyä, kun pyrimme rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, joka ottaa huomioon kaikki. Aivan kuten 2020 strategiassa on päätelty. Euroopan taivaalla on paljon erilaisia haastepilviä, enkä tässä tarkoita pelkästään tuhkapilveä, mutta tiedätte varmaankin, että Taloudellinen ja rahoituksellinen vakaus ei ole suinkaan mikään itsestäänselvyys ja meidän täytyykin ponnistella paljon kovemmin, jos haluamme saada aikaiseksi taloudellista vakautta ja elpymistä ja luoda työpaikkoja äh, tulevaisuudessa. Uskoakseni jäsentelemäni työohjelma pureutuu joihinkin näihin haasteisiin, mutta selkeästi myös se pureutuu niihin haasteisiin, jotka kuuluvat meidän toimialaamme, ja komission tavoitteena on työskennellä läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa, kun täytäntöönpannaan näitä suuntaviivoja. Kiitoksia, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Euh, Kiitoksia komission jäsen. Täällä on nyt 21 puheenvuoropyyntöä. En tiedä, kuka ei olisi pyyntänyt puheenvuoroa. Ehdottaisin, jotta jokainen saa puheenvuoron. Että otamme neljä kysymystä kerrallaan. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat koordinaattorit, mutta ennen sitä käytän nyt puheenjohtajan asemaani vähän väärin poikkeuksellisesti. Ja haluaisin tehdä huomion ja esittää kysymyksen. Huomion seuraava. Ymmärrän sen, mitä sanoitte Eli että toivotte, että neuvosto ymmärtää, että näitä suuntaviivoja ei voida muodollisesti hyväksyä ennen syksyä, mutta myöskin totesitte, että poliittinen sopimus voitaisiin saada aikaan kesäkuussa. Euroopan parlamentin kannalta, no mitä tämä poliittinen sopimus tarkoittaa, jos se on ainoa, mistä neuvosto päättää kuulematta parlamenttia, niin se ei oikein käy. En nyt tiedä, miten sitten käy seuraavalla puheenjohtajakaudella, mutta me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Belgian viranomaisten kanssa, joilla on vastuu tässä sitten syksyn neuvoston kokouksessa. Tämä on parlamentille tärkeä kysymys, ja jos ei oteta neuvostossa huomioon Euroopan parlamentin kantoja, sitten me katsomme, että vuoropuhelu ei ole käyty ja me vedämme siitä sitten johtopäätökset oikeudellisesti. Ryhmissä varmaan ollaan pitkälti samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Vaikka kyllä ymmärrämme, että jos kesäkuussa on neuvoston kokous, niin no siellä käydään sitten poliittista keskustelua. Mutta ette te voi kuitenkaan pysäyttää näitä poliittisia suuntavivoja, mikäli parlamentti ei ole päässyt mukaan tähän keskusteluun. No sitten kysyisin tästä arviointiraportista, jonka olette tehneet kolleganne kanssa. Eli tämä yhteenveto kohesiorahastojen käytöstä. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää tälle valiokunnalle, että voimme katsoa vähän missä mennään. Tämä on väline, joka on meistä hyvä, me kaikki puolustamme sitä. Ja kuitenkin voidaan nähdä, että sen integraatio yleiseen EUn talousstrategiaan jättää toivomisen varaa ja todennäköisesti sillä ei ole voitu auttaa kaikkia maita, jotka tarvitsivat apua ennen kriisiä ja varmaan jotka olivat vähän enemmän, joutuvat enemmän tämän kriisin kouriin. Eli haluaisimme kuulla teidän kantanne tähänkin kysymykseen. No sitten koordinaattorit saavat puheenvuorot. Ori ensin. Koordinaattorit saavat puhua hiukan pidempään, mutta sen jälkeen meidän täytyy rajoittaa puheaikaa. Ori ja sen jälkeen Ferkas. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Itse asiassa puheenjohtaja totesi juuri sen, mitä halusin sanoa. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä te jäsentelitte tässä kannaksi. EPPssä olemme käyneet suurta keskustelua asiasta ja yleisesti oltiin sitä mieltä, että Euroopan parlamentti on halukas menemään mahdollisimman pitkälle, kun jos meitä täytetään näin vakavasti huomiota, kun on tehty. Mutta jos parlamentin toimintasäännöt jos niitä ei oteta huomioon. Me emme puhu parlamentin kapasiteetista tai kyvystä tehdä päätöksiä, mutta millä tavalla voidaan muodostaa näitä kantoja, jos ei mepeillä ole riittävästi aikaa käsitellä kysymyksiä? Tässä on kyseessä tekninen prosessi, joka vie aikansa, ei sitä voi välttää. Aiempi prosessi ei mahdollistanut sitä, että olisimme kyenneet seuraamaan näitä säännöksiä. Eli meidän kantamme on aivan yhdenmukainen ja tukee teidän näkemystänne, hyvä puheenjohtaja. Olemme kuitenkin kuulleet asioita, jotka voimme hyväksyä. Kysyiset asiat ovat hyvin tärkeitä, että haluat ottaa esille se, että nuoret ovat mukana ja että vanhempi väestö on mukana. Nämä väestöosat integroidaan työllisyyspolitiikkaan. Mutta en ole aivan samaa mieltä kanssanne tuosta lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Meidän mielestämme uutta direktiiviä ei tarvita ja siitä syystä minun mielestäni komission viimeaikainen lausunto, jossa puhutaan, että täytäntöpanosääntöjä saattaa muokata, niin EPP-nimissä tuemme tällaista lähestymistapaa. Minusta on tärkeää käsitellä uudelleen sähkömagneettisia kenttiä koskeva asia, Teknologia kehittyy sellaista vauhtia, että meidän täytyy reagoida nopeasti ja tarkistaa ja muuttaa näitä viimeaikaisimpia haasteita ja muokata myös asetuksiamme sen mukaisesti. Vihreä kirja, joka koskee eläkkeiden jatkuvuutta tai kestävyyttä. Siitäkin tietysti käydään suurta keskustelua ja se on tärkeä kysymys ja uskoakseni EPP toimii hyvin rakentavasti tässä keskustelussa. Minulla on joitakin kysymyksiä. Me emme ole keskustaneet rahoituksesta tähän mennessä, kun taas 2020-strateginen keskustelu on osoittanut heikomman lenkkinsä, kun puhutaan työllisyydestä. Niin ja me emme ole tietoisia rahoituksesta. Olemme kuulleet vain, että tämä rahoitus tulisi mukautta strategiaan, mutta emme tiedä mitään yksityiskohdista siitä, millä tavalla se tapahtuisi. Ja voin vain tukea tätä komission jäsenen lausuntoa. EPPissä olemme käyneet hyvin perustavanlaatuisia keskusteluja tästä asiasta ja olemme sitä mieltä, että komission politiikalla pitäisi olla painoarvonsa 2020-strategiassa ja varsinkin työllisyyspolitiikan alalla. Sosiaalirahastoa tulisi näin tarkistaa Ja se täytyy liittää tähän ohjelmapakettiin. Eli tässä suhteessa voitte kyllä luottaa meidän tukemme. Me tuemme teitä. No sitten nämä tarkastukset. Ja lopetan kyllä kohta. Lissabonin strategian kohdalla meillä on ollut suuntaviivoja. Jäsenvaltiot ovat raportoineet näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta Meillä on ollut erilaisia lopputuloksia ja en, en sanoisi, että meillä niitä ei ole ollut kuin, toisin kuin jotkut. Vaikka kriisi onkin monet niistä pyyhkinyt pois. Kysymykseni on se, että millä tavalla jäsenvaltiot kykenevät valvomaan näihin tavoitteisiin pääsemistä. Eli palaute, valvonta ovat näitä kysymysmerkkejä. Ja lopuksi haluaisin vielä Kiitos siitä, että olette kiinnittäneet huomioon siihen, että pitäisi tarkistaa tiettyjä tekstejä. Jos halutaan nimittäin luoda uusia työpaikkoja suurissa määrin, niin silloin verohallintoa pitäisi mukauttaa sen mukaisesti. Ja komission pitäisi siihen kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Monsieur puis euh, Madame Lina. Kiitoksia, sitten Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt lyhyemmin kuin Ori, mutta monet demarit varmasti täydentävät sitä, mitä minä sanon. Ensinnäkin komission jäsen, tervetuloa taas valiokuntaan ja haluaisin kiittää teitä vilpittömästi kaikesta, mitä teette, jotta nämä työllisyyskysymykset saataisiin kollegion ydinkysymyksiksi. Ja haluaisin siis kiittää teitä ja me ymmärrämme kyllä, että tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Me emme nyt heti voi tietää, puhummeko nyt oikealla tavalla Euroopan tasolla näistä työllisyys- ja sosiaalikysymyksistä. Mutta tällä hetkellä tapahtuu hyvin myönteisiä asioita. Esimerkiksi Washingtonin kokouksessa, te nyt ette ikävä kyllä päässyt sinne, mutta se oli erinomainen askel eteenpäin. Ja olisi hienoa, että kyseessä olisi vain yksi johtajien kokous, ystävien tai kollegoiden kokous, jotka vain puhuvat keskenään, vaan että se näkyisi myöskin todellisuudessa. Ja mikä sitten on todellisuus? Meidän sosiaalimallimme ulkoinen ulottuvuus, johon me olemme sitoutuneet. Me haluamme lisää työpaikkoja, parempi laatuisia työpaikkoja, vähemmän köyhyyttä – Tämä liittyy nyt todellisuuteen, jossa me pyydämme komissiokollegiolta, että se suosittaisi jäsenvaltioille, että ne ratifioivat yleissopimuksia. Ja emme ole kuulleet tästä mitään, eikä tämä kuulu nyt komission työohjelmaan. Mutta sitten kun pitäisi siirtyä sanoista tekoihin ja konkreettisiin toimiin, me näemme, että kuilu on valtava. Komissaarikollegio ja neuvosto ja komissio eivät vielä ymmärrä, että kriisi, josta Eurooppa nyt kärsii, ja kriisi, josta koko maailma kärsii, vaatii nyt suurempaa kompromissia, eikä pelkästään sanoja, vaan myöskin tekoja. Ja joskus täytyy tehdä kivuliaita päätöksiä jäsenvaltiossa. Nyt me näemme, miten kriisi on vaikuttanut Kreikkaan ja mikä nyt on kriisi työmarkkinoilla monissa maissa. Ja komission jäsen, Montako komissionäistä katsoo, että tärkeämpää on hoitaa nämä asiat myöskin lyhyellä aikavälillä, eikä vain odottaa, että markkinat oikaisevat nämä kysymykset miljoonien ihmisten osalta, jotka ovat menettäneet, tulevat myöskin lähitulevaisuudessa menettämään työpaikkojaan. Tämän pitäisi olla kollegion ydinkysymyksiä. Ja olen nyt ihan lopussa, ja haluaisin vielä esittää teille yhden kysymyksen. Te puhuitte kahdesta perusaiheesta, lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä ja työaikadirektiivistä. Jos kansalaiset ovat näiden aloitteiden sysä, sydämessä, silloin teidän pitää selittää kollegoillenne, että ne tarkastelevat parlamentin asiakirjoja, koska parlamentin ratkaisu edistää työntekijöiden asiaa, mutta näin ei ole ollut historiallisesti. Meidän täytyy saada aikaan sopimus, mutta meidän täytyy kuitenkin saada komissio ja neuvosto ymmärtämään, millaisia päätöksiä on tehty näiden direktiivien suhteen. Kiitoksia Liin ja sitten komission sen vastaan. Niin, kiitoksia. On hienoa, että keskitytte köyhyyteen. Se on hieno uutinen koko valiokunnalle. Ja sitten tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ja sen täytäntöönpano. Tarvitaanko lisää ohjausta täytäntöönpanossa? No sitten sitten ehdotukset, jotka liittyvät eläkkeisiin, ovat myöskin hyviä, mutta mitään ei ole pitkäaikaishuollosta. Ja olisin halunnut kuulla vähän näin vanhusten hoidosta. No sitten magneettikenttädirektiivi. Olen tehnyt työtä hyvin paljon tämän tässä komissiolisen Schwillan kanssa, ja jopa sitä ennen. Ja oli hienoa, että me saamme aikaan tähän moratorium. Ja tiedän, että tästä on ollut julkisia kuulemisia, mutta olisi mielenkiintoista kuulla teiltä. Aiotteko ottaa nämä skannerit ja terveysalan pois tämän direktiivin vaikutusalasta? Skannerit on jokatettu lääketieteellisten laitteiden direktiivissä. Ja sitten on myöskin esimerkiksi hitsausta, johon liittyy ongelmia ja jotain ajatuksia siitä, mikä on tämän sähkömagneettisten direktiivien vaikutusala. Ja sitten lihaksistoon ja luustoon liittyvät ongelmat. No, komissio lupasi tästä jotain, mutta en ole vielä nähnyt mitään, eikä tästä ole julkistettukaan mitään. Sen piti olla tulossa, mutta te ette itsekään maininnut sitä. Eli missä nyt mennään tämän lihasluustodirektiivin osalta? Il y a beaucoup de questions. Since there are many questions, can I ask you to answer? Niin, pyytäisin, että vastaisitte nyt lyhyesti näihin kysymyksiin komission jäsen, mutta tietysti vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Koesiorahaston arviointi on kyllä tällaisen sähkötyyliin aika vaikeaa. Mutta haluaisin painottaa, että tässä ei ole kyseessä pelkästään tärkeä, vaan perustavanlaatuinen väline ja mekanismi, Euroopan unionille. Ja ilman, että tässä nyt liian varhaisesti kirjoitetaan mihinkään liian aikaisen johtopäätöksiin, niin meidän täytyy kyllä tarkastella sitä, miten kohesion maissa kohesiorahastot ja rakennerahastot ovat oleellisessa asemassa, kun viedään investointeja eteenpäin ja kannustaan yrittäjyyteen ja tarjotaan myöskin sellainen rakenne, joka muuten olisi mahdotonta tarjota. Muuten tällainen pienen mittakaavan kehitys olisi erittäin vaikea ilman niitä varoja, joita Euroopan unioni tarjoaa. Ja olen komissiossa Hanen kanssa tästä samaa mieltä meillä tulisi todennäköisesti olla säännönmukaisempaa arviointia. Meidän tulisi vahvistaa uudelleen tätä arviointia, jotta voisimme nopeammin antaa palautetta niille, jotka suunnittelevat ohjelmia ja jakavat käytänteitä jäsenvaltioiden kesken. Muuta meillä täytyy olla selvyyttä tässä kysymyksessä. siinä, että se on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Ja kun tämä rahoitusväline nyt on mainittu, niin sitten jatkamme muiden rahoituskysymysten parissa, lippulevaloitteiden parissa. Itse asiassa sen Lewandowski tänään esitti asiaa seuraavan budjetin puitteissa ja on selvää, että budjettiehdotus liittää rahoitusvälineet lippulaiva-aloitteisiin. Meillä nyt on jo karkea arvio siitä, mitä syntyy rahoituksen toimesta. Mutta omat aloitteeni työ- ja sosiaalipuolella tarvitsevat myöskin riittävää rahoitusta, varsinkin sosiaalirahaston puitteissa. Tämä on asia, joka meidän tulee ottaa huomioon myös budjettitarkistuksen yhteydessä. Sehän taas sitten kuuluu seuraavien kuukausien työtaakkaan. Edustaja Serkas, onpa vaikea vastata sähkötyyliin, mutta on erittäin tärkeää nähdä, että Eurooppa 2020 pilarit ovat samalla kannalla kuin komissio, komission jäsenet. Eli kaikki tuemme sellaista ohjelmaa, joka ei pelkästään saa aikaiseksi älykästä ja kestävää kasvua, vaan myös kaiken sisältävää kasvua. Ja Euroopassa tämä ei ilmene pelkästään työllisyyspolitiikka- ja sosiaalipolitiikka-kysymyksissä, vaan myös siinä, mikä meillä on rahoitusasetuksessa kyseessä. Varmasti arvostatte sitä, että komissio sen varmistelee aika kattavaa rahoitus, varautoasetusta ja se luo meille myöskin rahoitusvarmuutta ja poistaa epävarmuutta eurooppalaisella alueella, mikä taas sitten mahdollistaa ja helpottaa uutta investointia. Luomatta kuitenkaan, jos emme siis luo rahoituksesta vakautta, niin uusi investointisykli ei pääse alkamaan ja työpaikkojen kasvu ei ole mitenkään vankkumatonta. Tämä on monien komission jäsenten koordinoitua toimintaa, eli minä en yksin pelkästään tässä toimi. Mukana ovat myös monet pääosastot työajasta. Sekin on menossa kriittiseen pisteeseen. Kysymys on työmarkkinaosapuolten välillä käytävästä keskustelusta ja näin sekä elinkeinoelämän johtajia huomenna keskustellakseen näistä tärkeistä kysymyksistä. Mä teen parhaani, jotta se mikä aiemmin esitettiin Euroopan parlamentissa, tulee selkeästi tunnetuksi, ennen kuin sitä lisäaskelia otetaan seuraavien kuukausien aikana. Meidän täytyy kuitenkin näitä askelia ottaa, koska puheenjohtaja esitti lupauksen, ja tämä hetkinen tilanne on se, että muuten ei päästä ke- kestävään äh, kasvuun. ILOsta G20 ja näiden ulottuvuudesta komissio rohkaisee jäsenvaltioita ratifioimaan ILOn yleissopimuksen. Meidän mielestämme asia tulee hoitaa jäsenvaltioissa ja seuraamme läheltä kehitystä jäsenvaltioissa ja tarjoamme myös rohkaisua. muut asiat lainsäädäntötyössä, jotka liittyvät turvallisuuteen, terveyteen. Tänä vuonna meillä on tulossa kysymys, joka koskee sähkömagneettisille kentille altistumista. Ja valitettavasti olemme joutuneet lykkäämään ensi vuoteen aloitetta, joka koskee tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Mutta se on yksi näistä strategisista aloitteista ensi vuonna. Eli se täytyy tunnustaa tänä vuonna ja ensi vuonna sitten täytyy käsitellä tätä, kuten uusi, uudet taidot ja työpaikat, köyhyyden torjunta ja ehdotus siis tuki- ja liikuntarintasairauksesta on yksi näistä strategisista ehdotuksista. Ja se esitetään ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kiitoksia. Sitten vielä kaksi koordinaattoria, Lambert ja sitten Sima. Ensin Lambert. Uh, thank you, President, and, thank... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Se, mihin on vihjattu, on myöskin se, että hyvin paljon on painetta, jännitteitä näiden suuntaviivojen välillä, talouden ja työllisyyden välillä, liittyen esimerkiksi budjettivajeisiin ja miten ne hoidetaan. Ja te puhuitte siitä, että pitää olla vahvat julkispalvelut – No neuvosto itsessään varmaan ymmärtää myöskin tämän asian. No miten tämä jännite voidaan sitten hallinnoida, joten julkiset palvelut eivät kärsi sen suhteen, mitä tehdään köyhyyden torjunnalle. No sitten 2020 strategia itsessään. Olin hiukan huolissani. Me olemme vieläkin kohdassa, jossa puhutaan kasvusta tuloksina sen sijaan, että puhuttaisiin kasvusta mekanismina. Eli millaisia indikaattoreita käytetään tiettyjen muiden asioiden suhteen, jotka liittyvät kestävyyteen ja niin edelleen. Meillä on huolenaiheita sen suhteen, että nyt ollaan erottamassa kasvua ja työpaikkojen luomista. Ne kaksi eivät välttämättä liity toisiinsa ainakaan samaan tahtiin. Eli mitä tehdään suuntaviivalle seitsemän Meillähän on tavoitteena lisätä työllisyyttä. Täällähän puhutaan vihreän työpaikkojen lisäämisestä, sosiaaliset innovaatiot. Ja totta kai toivomme, että tämä nyt sopii näiden uusien taitojen agendaan ja suuntaviivaan neljä. Jos nyt oikein muistan, se liittyy resurssien tehokkaaseen käyttöön ja päästöjen vähentämiseen. Sitten te puhuitte vahvasta eurooppalaisesta sosiaalirahastosta. No, mitä tämä vahva teidän mielestänne tarkoittaa? Ja kuka sitten varmistaa, että se on vahva? On paljon huolenaiheita sen suhteen, että on uudelleen kansallistamista monien EU-aloitteiden suhteen ja että eurooppalainen ulottuvuus alkaa vähän hälvetä, kun jäsenvaltiot yhä enemmän hallinnoivat näitä varoja, mutta eivät kuitenkaan pysty hoitamaan tätä valvontaa. Zimmer. Kiitoksia Zimmer ja sen jälkeen Mann. Ich möchte mich meiner Haluaisin jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja jäi. Olen hänen kanssaan aivan samalla linjoilla ja haluaisin ehkä hieman laajentaa sitä, mitä hän sanoi eurooppalaisesta köyhyyden vuodesta ja siitä, että köyhyyttä ei saisi pitää enää sellaisena tabuna kuin se, kuin se on. Siis tämä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan tavallaan totuttu siihen, että köyhyyttä on yhteiskunnassa, mutta mitään konkreettisia toimia ei tehty, ei ole tehty. Ja minua kiinnostaisi tässä yhteydessä se, minkälaisia toimia, minkälaisia koulutusmahdollisuuksia komissio suunnittelee, jotta kesän huippukokouksessa myös hallitusten, puh- no, hallitusten johtajat muistaisivat vuoden 1995 Kööpenhaminan julistuksen ja siinä olleet kohdat köyhyyden kitkemisestä. Muistan, että tuolloin liittokansleri Merkel selvästi sanoi liittopäiville, että tai hän on sanonut, että hän on sitä vastoin, että 2020-strategian otettaisiin viitteitä köyhyyden poistamisesta, koska tämä kuuluu sosiaalilainsäädäntöön, se taas kuuluu kansan, kansallisten jäsenvaltioiden toimialaan. tämä on mielestäni varsinaista takapakkia verrattuna vuoden 1995 tilanteeseen. Eli miten nyt ennen kesäkuun huippukokousta nämä asiat saadaan vireille hallitusten päämiesten sitten suhteen ja miten nyt sitten Belgiassa, kun Belgia saa seuraavaksi puheenjohtajuuden, niin miten tällainen energiaköyhyys, kysymys otetaan esiin esimerkiksi perustarpeiden tyydyttäminen, kuten äh, lämmön saanti. Miten tähän liittyvät toimet saadaan mukaan? miten nämä Belgian hallituksen konkreettiset lausunnot tästä voidaan saada mukaan. Onko tähän jotakin konkreettisia toimia tai indikaattoreita? Merci. Alors, nous on... Kiitoksia. Sitten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Thomas Mann. Ja nyt vain 1 minuutti 15 sekuntia aikaa. Ja sen jälkeen Turunen. Ensin Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. No, koska aika on vähän näin lyhyesti. Haluaisin vielä ensin kysyä, että komissaari, te haluatte siis käydä kanssamme vuoropuhelua, selvä, mutta kun käydään vuoropuhelua ja sanotaan, että Lisabon ei aivan toiminut ja nyt tarvitaan uusi konsepti, mutta tähän tarvitaan aikaa, jotta parlamentin äänikin saadaan kuuluviin. Tähän pitää saada mukaan työmarkkinaosapuolet eri kysymyksistä neuvottelemaan, ei pelkästään 2020 strategiasta miten me saamme aikaan yhteisen strategian. Lissabon ei onnistunut, koska jäsenvaltiot eivät lähteneet mukaan tähän komission muotoilemaan asiaan. Sitten Simmer äh, viittasi köyhyyteen. Tähän liittyy esimerkiksi koulun keskeyttäjien määrä. Uskotteko, että jäsenvaltiot lähtevät todella mukaan näihin toimiin vai luuletteko, että he pitävät tätä puuttumisena jäsenvaltioiden toimiin? Sitten kolmanneksi tämä kymmenes strateginen toimi, joka koskee teollisuutta. Emmekö tarvitse tavallaan uudenlaista teollistumista EU-ssa? Voitteko te puuttua näihin kysymyksiin komission jäsenenä? Kiitoksia Turunen. Tak for det, og øh, tusind tak, fordi du kommer her i vores udvalg. Kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaamme jälleen kerran. Se osoittaa, että te todella olette valmis tekemään avointa työtä kanssamme. Jos katsomme nyt tätä EU 2020 asiaa, niin toivottavasti odotatte valiokunnan lausuntoa ennen kuin lähdet mihinkään toimiin, koska työllisyyskysymykset tästä hieman vielä puuttuvat. En tiedä saadaanko ne mukaan ennen kesäkuuta, mutta niitä ei tässä vielä ole. Ja mikä on sitten köyhyyden torjunnan tilanne, siihen liittyvät koulutustavoitteet, niitä täytyy asettaa. Ja sitten työohjelmat. Tässä on paljon hyviä aloitteita, mutta paljon vielä puutteitakin, koska olemme nyt suuressa kriisissä ja tarvitsemme uudenlaisia toimia. Miksi komissio ei lähde sellaiseen aloitteeseen, että se todella pohtisi sitä, miltä EU tulevaisuudessa näyttää, mitä pitää tehdä 23 miljoonalle työttömälle ja 5,5 miljoonalle. Kiitoksia nuorisotyöttömälle. Niin vielä viimeinen kysymys. Mitkä ovat ne konkreettiset tavoitteet, joita oli aikaisemmissa suuntaviivoissa? Again telegraphically, uh, the... Niin taas ihan lyhyesti. Siis tämä taloudellinen tappiokäsite. Meidän täytyy käyttää näitä indikaattoreita, ja me tarvitsemme kasvua kasvun vuoksi. Mutta jos on talouskasvua, se osoittaa, että Euroopan kilpailukyky paranee suhteessa muuhun maailmaan. Ja meillä on silloin paremmat mahdollisuudet edistää hyvinvointia, vaurautta ja työpaikkojen lukumäärää ja sosiaalista osallistumista. Eli jotkut talousindikaattorit, BKT esimerkiksi, ehkä eivät ole ihan parhaita – mutta meidän täytyy nyt katsoa työpaikkojen ja kasvujen kehitystä. Ja tästä nyt ollaan yhtä mieltä komissiossa. No, kasvua ja työpaikkoja on vaikea yhdistää varsinkin kriisin loppuvaiheessa, koska bruttokansantuote on jo pikkuisen kasvussa – mutta tänä vuonna emme kuitenkaan näe, että työpaikkoja tulisi lisää. Vars, todennäköisesti ei missään jäsenvaltiossa. Nämä asiat liikkuvat nyt eri vaiheessa. Meidän täytyy tehdä kovasti töitä kaiken politiikan ja välineiden avulla. Meidän täytyy käyttää joustoturvaa ja rahoitusvälineitä, jotta ihmisiä voidaan palkata töihin ja näin voimme vähentää tätä eroa bruttokansantuotteen kasvun ja työpaikkojen kasvun välillä. No miten sosiaalirahasto sitten voisi olla vahva? No, myöskin muualla puhun siitä, että meidän pitää vahvistaa sosiaalirahastoa. Ei siksi, että uskon, että rahaa tulisi enemmän, vaan siksi, että uskon, että voimme parantaa sosiaalirahaston toimintaa ja voimme toimia hyvin pikaisesti, jotta voimme tehokkaammin käyttää sosiaalirahastoa. Ja voimme myöskin paremmin arvioida tilannetta – Se olisi hyvä sosiaalirahaston kannalta. Meillä voi myöskin olla parempaa yhteistyötä muiden rahoitusinstituutioiden kanssa. Siksi tapasin myöskin Maistatin ja tapaan myöskin kehityspankin pääjohtajan ja koitamme nähdä, voitaisiinko tehdä yhteistyötä, jolla voitaisiin parantaa sosiaalirahaston rahoituskapasiteettia ja mielestäni tämä on vakavasti otettavaa työtä. Me olemme kesäkuulle kaavailemassa konferenssia liittyen sosiaalirahaston tulevaisuuteen, ja varmasti parlamentin jäsenet myöskin ovat kiinnostuneita tästä. Bruttokansantuote siis ei välttämättä ole paras indikaattori, mutta sitä täytyy käyttää. Ja sitten teknisesti käydään keskustelua köyhyyden indikaattoreista – Tämä on osa teknistä vuoropuhelua, jota me käymme tällä hetkellä sosiaaliturva työryhmässä ja myöskin kahdenvälisissä keskusteluissa. No, tietysti on vaikeaa ja ensimmäinen reaktio on ehkä skeptinen joidenkin maiden osalta. Ensimmäinen reaktio ehkä heijastelee tiettyä epäröintiä monilta tahoilta, samoin kuin silloin, kun haluttiin ratkaista rahoituskriisi. Ensimmäinen reaktio oli vähän epäileväinen, koska näiden ongelmien monimutkaisuutta ei ymmärretty. Tai myöskin jos ajatellaan sosiaaliasioita ja sosiaalikriisejä. Mutta meillä on kuitenkin teknistä vuoropuhelua. Me teemme työtä monien indikaattorien kanssa, ei ainoastaan niiden kanssa, jotka näette näitä köyhyysindikaattoreita – 60 siis prosenttia keskitulosta, mutta nyt meillä on erinäisiä indikaattoreita ja myöskin versio, jota voitaisiin osittain soveltaa, mutta myöskin materiaalin puuttuminen, sehän on indikaattori, jota käytetään hyvin pitkälti sosiaalipolitiikassa. Ja sitten pitäisi mitata, kuinka paljon on kotitalouksia, joissa on työttömyyttä. Eli näillä indikaattoreilla yritämme selvittää, mikä olisi paras ratkaisu näihin kysymyksiin. Ja me uskomme, että kun poliittinen sitoumus köyhyyden torjumiseen 2020 strategiassa on saatu, sitten muu työ liittyy vain siihen, miten löydämme nämä kaikkein sopivimmat indikaattorit. Sitten teollisuuspolitiikka, johon Man viittasi. Se on tietysti myöskin tärkeä aloite 2020 strategiassa. Ja uskon, että tällä voidaan saada aikaan uutta vuoropuhelua siitä, mikä on teollisuuden rooli ja teollistumisen rooli tai uudelleen teollistumisen rooli Euroopassa. Meidän täytyy ottaa huomioon viimeisen 25 vuoden kokemukset, miten asiat ovat edenneet eri teollisuuden aloilla. Ja muut komission jäsenet myöskin, jotka ovat lähellä tätä alaa, tarkastelevat näitä kysymyksiä ja sitten katsomme, millaisia näkymiä on työpaikkojen kasvun osalta. No vielä meillä ei ole mitään sosiaalista Eurooppaa. Sitten, jos meillä on 80 miljoonaa köyhää, jos 10 prosenttia on työttömänä ja erityisen kriittinen tilanne aika monissa jäsenvaltioissa nuorisotyöttömyyden osalta, niin emme todellakaan voi sanoa, että meillä olisi sosiaalista Eurooppaa, mutta tavoite on kuitenkin vahvistaa eurooppalaisen mallin sosiaalista ulottuvuutta, ja tästä ollaan yksimielisiä, ja uskon, että 2020 strategialla voidaan päästä näihin tuloksiin. Kiitoksia komission jäsen. Tunnen nämä jäsenet ja tiedän, että he haluaisivat, että rajoita myöskin teidän puheaikaanne. Eli saatte puhua niin kauan kuin haluatte. Tai tämä oli viimeinen kerta, kun saatte puhua niin kauan kuin haluatte. Seuraavaksi Rapkin. Thank you. Merci bien, Madame la Présidente. Eh, Kiitoksia. puheenjohtaja, oletan, että se aika, joka nyt sitten otatte komission jäseneltä vastauksesta, niin saan minä. Minulla on neljä kysymystä, konkreettista kysymystä. Kiitän siitä, että tulitte tänne paikalle. Ja näiden viimeisten uutisten lisäksi varmaankin annatte myöskin viimeisimmät vastaukset, joita me tarvitsemme tulevaisuutta varten. Minulla on kohtaista haluan esittää kysymys, kun puhutaan ö, lomautuksista. Niin puhuitte siitä, että haluatte luoda työpaikkoja, mutta kuten tiedätte, on sellaisia työpaikkoja, jotka häviöitä, jotka menetetään. Toiseksi koulutuksesta, puhuitte uudesta, koulutuksesta uudesta taidoista, mutta on nuoria, jotka lopettavat koulunsa. Ja meidän täytyy edesauttaa sitä, että nuoret lopettavat koulunsa menestyksellisesti. Sitten on köyhyyskysymys. Siitäkin keskustellaan, ei pelkästään komissiossa, mutta myös neuvostossa. Mitä tekee neuvosto tässä suhteessa? Edustaja Figueiredo seuraava. Herr Kommissar, äh, Europa braucht eine Herra komission jäsen, Eurooppa tarvitsee tulevaisuuden strategiaa ja me puhumme työllisyyspoliittisten suuntaviivojen osalta juuri tällaisesta tulevaisuussuuntautuneesta työmarkkinapolitiikasta. Tässä tavoitteena on täystyöllisyys, sitä ei saa jättää huomiota, ja me tarvitsemme konkreettisia toteutettavia tavoitteita ja toivottavasti tästä ei todella luovuta miltään osin huomenna, kun nämä suuntaviivat hyväksytään. Sanoitte, että työpaikkoja halutaan hinnalla millä hyvänsä luoda. Kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeää on saada aikaan laadukkaita työpaikkoja ja vähentää huonoja työpaikkoja, eli vähemmän vuokratyö, työpaikkoja, osa-aikatyötä ja niin edelleen. Tärkeää on myös se, että emme katso yksipuolisesti sitä, kuinka joustoturva ja työntekijöiden osaa saadaan tässä parannettua, koska tilanne on hyvin erilainen eri puolilla Eurooppaa. Oletteko yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy myös muissa jäsenvaltioissa puuttua siihen, että joustoturva saadaan toteutettua? Kiitoksia. Figueiredo ja sitten Pupakis. Obrigada. Eh, muito rapidamente. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Paljon on puhuttu jo köyhyydestä nyt iltapäivällä. Ja haluaisin lisätä että tällä hetkellä meillä on 85 miljoonaa henkeä EU-ssa köyhyysrajan alapuolella. Heitä saattaa olla enemmänkin, koska nämä ovat vuoden 2008 joulukuun tietoja. Vaikkakin tiedot saatiin vasta tänä vuonna. Jotta nyt pääsisimme eteenpäin tästä tilanteesta, ei riitä, että sanotaan, että torjutaan köyhyyttä, vaan meidän pitää muuttaa harjoittaa politiikkaa, joka on johtanut meidät tähän tilanteeseen. Ja kun on maita kuten minun maani, jossa nyt on täytettävä vakasopimuksen kriteerit, ja tästä syystä on hyvin radikaalisti vähennetty investointeja sosiaalipalveluihin ja työpaikkojen luomiseen. No, tulos ei ole lisää työpaikkoja, vaan lisää köyhyyttä. Eli kysyisin, milloin siirrymme siihen, että muutamme politiikkaa ja antaisimme ensisijaan sosiaaliselle kestävyydelle emmekä rahoitusalalle. Kiitos. Sitten Pakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ohjelma on pohja sille, että saadaan enemmän kilpailukykyä, kasvua ja sosiaaliturvaa. Ja tässä tarvitaan todella sitä, että sosiaaliturvajärjestelmiä eri jäsenvaltioissa vahvistetaan. Olisi hyvin tärkeää, että itsenäisillä työntekijöillä olisi tietyt juridiset puitteet, jotka voisivat taata heille tyypilliset toimintapuitteet. Tiedämme, että nykysääntöjen takia monet sosiaaliturvan tulot menevät hukkaan. Mutta tässä vuoden 2010 ohjelmassa tämä ei näytä tulevan esiin. Tai jos se tulee, niin voitteko kertoa, että missä? Komission jäsen 5-6 minuuttia, alkaa hyvä. Thank you. Uh... Uh, we cannot prevent. Kiitoksia. Emme voi estää kaikkia lomautuksia ja irtisanomisia. Komissiolla on strategia siirtymien helpottamiseksi, työllistymisen helpottamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi. Välineet, jotka pyrkivät tähän ja lisätyö, jota tehdään tässä suhteessa, on nyt käynnissä, vaikka en tällä hetkellä voikaan kertoa siitä vaiheesta, jossa olemme uudelleen rakentamisessa. Mutta tämä käsittääkseni on kuitenkin asia, joka vaikuttaa irtisanomiskysymykseen. Ja haluan tietysti vahvistaa, että kyseessä on asia, johon me emme voi täysin pureutua, koska se on osa talouskehitystä. Jotkut työpaikat menetetään ja uusia luodaan. Ja me olemme tietysti kiinnostuneita tasapainon parantamisesta. Ja haluamme tietysti lisää työpaikkoja ja useimmat teistä tuntevat tämän puitteiston hyvin. Kun puhutaan nuorisosta, niin on tietysti selvää, että meidän täytyy rohkaista nuoria pysymään koulutuksessa, jotta nämä saavat hyödyllisempää ammattikoulutusta. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että lisätään niiden määrää, joilla on korkeakoulututkinto, vaikka se tietysti on yksi näistä yleistavoitteista, mutta tavoitteena on myös vahvistaa alkeisia keskitason koulutusta Eli olemme varmaan samalla linjalla kuin mitä ensimmäisessä kysymyksessä esitettiin. Sanoin ehkä jotain sen tapaista, että työpaikkoihin on meillä hyvänsä, mutta yritimme tekemään siis parhaamme työpaikkojen lisäämiseksi. Kun puhutaan työllisyyssuuntaviivasta, yksi niistä liittyy määrän, työpaikkojen määrän kasvuun ja toinen taas sitten on numero seitsemän, ei kun kahdeksan joka taas koskee työpaikan laatua. Ja tietopohjaisen talouteen ja sen työpaikkojen lisäämiseen. Asia ei eroteltu niin selkeästi Eurooppa 2020 strategiassa, jossa lippulaiva aloite yhdistää kaksi näkökohtaa, mutta työllisyyssuuntaviivoissa ne erotellaan erikseen. Kuitenkin ne on sama painoarvo. Emme voi tarjota aivan samaa tilannetta kaikki jäsenvaltioihin, mutta kun puhutaan köyhyyden torjumisesta ja työpaikkojen määrän lisäämisestä, niin jäsenvaltioiden täytyy suunnitella omia ohjelmiaan erityisehtojensa mukaisesti. Haasteet voivat olla aivan erilaiset Espanjassa kuin Alankomaissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa vaikkapa verrattuna Romaniaan. Kyseessä ei ole siis mikään yhden koon ratkaisu, vaan räätälöity politiikka, jossa aktiivisesti ovat mukana jäsenvaltiot. Kunhan jäsenvaltiot ovat sitoutuneita näihin tavoitteisiin pääsemiseen, niin olemme valmiita tukemaan asiaa Euroopan unionin välineiden avulla. Tietysti pyrimme sosiaalisempaan kestävyyteen ja siitä syystä köyhyyden vähentämisessä olemme pyrkineet keskittymään ikäryhmiin aktiivisen työvoiman ulkopuolella, mikä merkitsee lapsia ja vanhempaa väestöä. Ja Belgian puheenjohtajakaudella sitten keskitytään varsinkin lasten köyhyyteen ja köyhyyden vähentämiseen – Tämä on oleisasemassa myös sosiaalisessa kestävyydessä ja seuraavan sukupolven työllistämisessä. Kun puhutaan ikääntyneistä, mm, tavoitteena vihreässä kirjassa on mm, aloittaa pohjainen keskustelu ja erilaisia aiheita käsitellään mukaan lukien eläkkeiden riittäminen, riittävyys, työmahdollisuudet, ja sosiaaliturvaan liittyvät näkökohdat, jotka liittyvät liikkuvuuteen, kuten esimerkiksi eläkkeiden siirrettävyys, joka varmaankin on hyvin hankala keskustelu, mutta se täytyy kyllä käsitellä piakkoin. Okay. Alors, euh, dans le sitten Koferaati ja Tusas. Koferaati, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Signor Commissario, il 2010 è l'anno della lotta... Kiitoksia. 2010 on vuosi köyhyyttä vastaan. Ja tilanne on yhä huolestuttavampi. Kuten Figueredo totesi, jos verrataan vaikka vuotta 2008, no nyt tilanne on vielä hankalampi tällä hetkellä. Ettekö katso, että minimipalkka kautta EU olisi tapa torjua köyhyyttä? Ja onko komissiossa mitään toimia tämän suuntaisesti? Koska teksti, jonka te hyväksyitte, on hyvin epämääräinen ja yleisluontoinen. Siinä puhutaan tulotasoista, siinä puhutaan aikeista, mutta me tarvitsemme jotain vähän konkreettisempaa rahoitusta ajatellen esimerkiksi kaikille maille minimipalkka. Tusas ja sitten Kota. Η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή komission ohjelmassa vuonna 2010 ja arvioinnissa, jonka mukaan Euroopan unioni ottanut huomioon tarpeen ryhdistäytyä nyt, kun kriisi on käsillä. Kuitenkaan nämä ohjelmat eivät vastaa lainkaan todellisuutta ja tämänhetkistä tarvetta, joka työläisillä on. Jos hyödynnetään erilaisia välineitä Euroopan unionissa, Unkarissa, Latviassa, Romaniassa ja myös Kreikassa, niin nähdään selkeästi, että on selkeästi epäsosiaalisia menettelyitä, jotka vaarantavat työtä tekevien tulevaisuuden näissä maissa. Sillä tällä hetkellä tilanne on se, että sillä on selkeä määrävä asema suhteessa myös muihin Euroopan unionin maihin. Meidän täytyy nyt soittaa herätyskelloa. Meidän täytyy... Kiitoksia, hyvä kollega. Tieto loppui puheaika. Sitten Kosak. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen seikkaan. Meillä on kaksi ihan lyhyttä huomiota. On hyvä se, mitä sanoitte siitä, että tehtäisiin vaikutusten arviointeja ja näin voisimme vauhdittaa lainsäädäntöä ja tehdä siitä vähän sulavampaa. Haluaisin ehdottaa teille että syrjimättömyyspolitiikka se, se nyt, sen kanssa on vitkasteltu nyt kaksi vuotta, eli ehkä tästä voitaisiin tehdä vaikutustarvioita siis syrjimättömyydestä. Sitten toinen huomio, tämä lippulaiva-aloite. Pyytäisin, että otatte huomioon vammaiset ja vanhukset. Jos heitä ei oteta mukaan, silloin ei löydy myöskään mitään ratkaisuja. Ja sitten kolmanneksi meidän pitää puuttua kuiluun liittyen perusoikeuksiin. Vuoden 2020 työohjelmassa ei mainittu vammaisia ollenkaan. Siellä puhuttiin naisista ja romaneista, mutta ei kuitenkaan vammaisista. Mutta heihinkin pitäisi kyllä viitata erityisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä Plump. doamnă președintă. Vreau să Hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä esityksestä ja näistä tarkennuksista, joita hän meille esitti. Olen aivan samaa mieltä siinä, että vuosi 2010 on tärkeä vuosi köyhyyden torjunnassa. Mutta kysymys on myös vuodesta, jolloin tehdään ennustuksia sille, mikä työmarkkinatilanne on vuonna 2015 tai 2020. Hyvä komission jäsen, haluaisin kiinnittää huomionne tiettyyn näkökohtaan. Romania ja Bulgaria ovat tulleet unioniin kolme vuotta sitten. Ja tiedän, että meidän työmarkkinapolitiikkamme ovat erilaisia, mutta Tiedän, että täytyy kääntää myöskin katseenne kohti niitä rajoituksia, joita työmarkkinoilla on yhdeksässä jäsenvaltiossa Euroopan unionissa. Rajoitukset, jotka koskevat Romanian ja Bulgarian työntekijöitä. Ja haluaisin, hyvä komissio, sen kysyä teiltä, onko tässä vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa – Onko näissä erityisissä komissiotyöryhmissä, onko keskusteluissa hallitusten kanssa tavoitteena käsitellä myös näitä rajoitteita, jotka kohdistuvat Romaniaan ja Bulgariaan, jotka ovat siis tulleet Euroopan unionin. Kiitoksia kollega, teiltä loppui nyt puheaika. Siis komission jäsen, teillä on nyt sitten aika vastata. we have to see that this crisis... Täytyy nyt muistaa, että tämä kriisi on ainutlaatuinen talous- ja rahoituskriisi. Emmekä voi nyt arvioida viimeisen kahden vuoden kokemuksia ikään kuin kyseessä olisivat normaalit ajat tai standardi. Instituutiot voisivat toimia ja että tilannetta voitaisiin arvioida sen myötä. Mutta onneksi nyt kuukausien aikana olemme kokeneet uusia yllätyksiä, uusia haasteita. Ja on selvää, että ei EU eikä mikään kansainvälinen instituutio tai kansallinen hallitus ollut valmistautunut hoitamaan tilannetta, joka syntyi. Ja tämä nyt täytyy muistaa. Mutta nyt me olemme jo ymmärtäneet, kuinka syvä tämä kriisi on ja miten se on vaikuttanut työpaikkojen menetyksiin ja yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Siksi me korostamme näitä lippulaiva-aloitteita ja näitä määrällisiä tavoitteita 2020-strategiassa. Me olemme samaa mieltä näistä kommenteista sen suhteen, että se mitä päätetään nyt, se miten me järjestämme tämän kriisistä ulospääsyn, sillä on pitkän ajan vaikutuksia ja se määrittelee taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen seuraavan kymmenen vuoden aikana. On aloja, joilla meillä on jo vahvoja välineitä, ja on aloja, joilla vielä kehitellään jäsenvaltioiden kanssa institutionaalisia puitteita tuleviksi vuosiksi, ja on aloja, joilla on ymmärrettävä, että toissijaisuus tulee jatkumaan, ja tämä koskee esimerkiksi minimipalkkoja. Tietysti voimme ilmaista kantamme tällaisista kysymyksistä. Ja aina voin sanoa, että minimipalkka tai minimitulo, se on myönteinen asia sinänsä, mutta ei ole realistista kuitenkaan suunnitella mitään tällaista Euroopan laajuisesti. No mitä sitten tulee vammaisiin ja heidän roolinsa työmarkkinoilla. No se on tärkeässä roolissa suuntaviivassa seitsemän, joka liittyy työpaikkojen kasvuun. Ja 2020 strategiassa täytyy puhua tästä 75 prosentin lukemasta, mutta tässä vaiheessa meillä on vielä poliittista vuoropuhelua – näiden tavoitteiden osalta, mutta totta kai me tiedämme, että koskaan emme pääse 75 prosenttiin, ellei työllisyyttä lisätä tietyissä ihmisryhmissä. Tämä koskee naisia, tämä koskee vanhempia työntekijöitä ja tämä koskee myöskin vammaisia. Eli meillä on esimerkiksi ollut käytössä sosiaalirahasto, vammaisia on näin saatu paremmin työmarkkinoille ja me jatkamme tämän välineen käyttöä. Ja sitten syrjimättömyys. No, tämä on työtä, jota hoidan Vivian Dellingin kanssa. Jos huomaan, että vammaiset on jätetty pois jostain tekstistä, niin totta kai se pitää sitten hoitaa. Ja me teemme myöskin tiivistä yhteistyötä Viinin perusoikeusviraston kanssa. Ja käyn siellä vielä myöhemmin tänä vuonna. Sitten työntekijöiden vapaa liikkuvuus. No se poistuu vuoden 2004 äh, jäsenmaiden osalta. Romania ja Bulgaria äh, ovat aiheuttaneet eniten rajoituksia, ja tällä hetkellä yritämme saada jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyy etuja myöskin niiden kannalta. Ja Frankfurt Allgemeine Zeitungist ilmeisesti perjantaina sitten käsitellään tätä asiaa hyvinkin seikkaperäisesti. Ja sitten kun nämä väliaikaisjärjestelyt poistuvat käytöstä vuoden kuluttua, sitten teemme vaikutusten arvioinnin ja käytämme sitä, jotta saamme jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että Romanian ja Bulgarian osalta nämä rajoitukset pitäisi myöskin kumota. Me emme odota ensi vuonna mitään häiriöitä silloin, kun Saksasta ja Itävallasta poistuvat nämä väliaikaisrajoitukset. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kons, Kuns ja sitten mora. Thank you very much. The Commissioner, I have two very specific... Kiitoksia, hyvä Minulla on kaksi erityistä kysymystä. Yksi on ikään kuin muistutus tai pyyntö. Kun neuvottelimme mikroluottofasiliteetteista, vähensimme osan summasta Progressista, joka on yksi näistä välineistä, jonka avulla täytäntöönpannaan näitä strategioita. Komission puolelta esitettiin lausunto siinä, että aiot esittää ehdotuksen vuoden 2011 budjettiin, mikä mahdollistaa sen, että voidaan korvata 20 miljoonaa marginaaleista ja maksaa se takaisin progressiin. Haluaisin, että varmistaisitte tämän ja tarkistaisitte, mitä tapahtuu neuvotteluiden aikana ja siinä aikana, kun tätä ehdotusta on laadittu. Toinen kysymys on se, että mainitsitte vaikutusarvion usean kertaan. Ja jos me työstämme köyhyyden torjuntaa, niin yksi vaikutus olisi hyvä katsoa. Eli se, millä tavalla kohesiorahastot voivat vaikuttaa romanien tilanteeseen Keski- ja Itä-Euroopassa, mutta ei pelkästään siellä. Mä haluaisin myös tietää, että oletteko te suunnittelemassa mitään erityistä menettelyä tähän suunnittelemassa? Moha ja sitten Jaslovieska. Moha, olkaa hyvä. Euh, Komission jäsen, kaikki täällä haluavat torjua köyhyyttä ja toimia työllisyyden hyväksi. Erityisesti te mainitsitte, että meillä pitää olla enemmän opiskelijoita. No nyt haluaisin kyllä kysyä, mitä te olette suunnitelleet? Ne, jotka nyt opiskelevat yliopistoissa, jotta he menestyisivät paremmin. Jo nyt on jo 40 prosenttia nuoria, jotka lähtevät yliopistoista ilman tutkintoa toisen yliopistovuoden jälkeen, joten näemme, että opiskelijoiden menestyminen yliopisto, yliopistoissa on keskeinen kysymys, kun he haluavat siirtyä työelämään. Eli mitä komissio on suunnitellut tämän asian suhteen? Madame. Kiitoksia. Sitten Vietska ja sitten Handel. E, Pani komisarzu, przedstawi... Kiitoksia. 2010 przedstawiając szereg działań, które będą... Mainitsitte useita suunnitelmia vuodelle 2010 ja ymmärrän kyllä, miten helppoa on suunnitella ja miten vaikeaa on täytäntöönpanna. Siitä syystä haluaisin kysyä, minkä tyyppisiä välineitä ja minkä tyyppisiä toimia aiotte asettaa etusijalle, varsinkin kun puhutaan koulutusjärjestelmien parantamisesta jäsenvaltioissa. Haluaisin myös tietää, mitä avoimen koordinaation menetelmä merkitsee sosiaalipolitiikan piirissä. Ja minkä tyyppisiä kansallisia toimintasuunnitelmia oletatte kehitettävän sosiaalisen integraation varalle? Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen puhuitte hyvin keskeisesti tästä työaikadirektiivistä, jota aiotte työstää. Tästä ensimmäinen kysymykseni tai huomioni. Minusta olisi äärimmäisen hyvä konsultoida hyvin laajasti työmarkkinaosapuolia tästä kysymyksestä. Ja kysymykseni kuuluu, miksi kaikkein tärkein kysymys, joka tähän liittyy, eli opt-out-kysymys, ei ole mukana neuvotteluissa. Miksi se on jätetty pois? Ja sitten eilen puhuitte lehdistölle siitä, että te tulette keskittymään maksimityöaikoihin. Onko tässä jotain konkreettista kerrottavaa? Ja kolmanneksi aikaisemmin ette vastannut kysymykseen, jonka kollega Steiner esitti. Minulle vastasitte tähän kyllä viime viikolla, mutta vastatkaa nyt vielä Rova Steinrukille j'espère que le commissaire se souvient à quelle question de Mme Steinruck il doit répondre. Euh, vous avez <laughs> cinq minutes, Monsieur le commissaire. No niin, komission teillä on viisi minuuttia aikaa. <laughs> Uh, concerning the microfinance, the good news is that... Uh, no, hyvä uutinen on se, että budjettiluonnoksessa, joka hyväksyttiin tänään komissiossa, siellä on riittävästi liikkumavaraa Eli tämä lupaus otettiin huomioon ja se kuuluu osakkeeseen 1a, 67 miljoonaa euroa. Ja se on riittävä, jotta parlamentti pystyy pitämään kiinni lupauksistaan liittyen korvauksiin, joka oli siis 20 miljoonaa. Sitten romani aloitteiden rahoitus. Tästä puhuttiin Kordovan romani kokouksessa muutama viikko sitten. Ja sosiaalirahasto ja muut rahastot, myöskin aluekehitysrahasto, ovat hyvin merkittävässä roolissa, kun tuetaan romaniyhteisöjä ja romanien työllisyyttä ja koulutusta. Mutta kuitenkin haluaisin viitata siihen, että etnisten syiden perusteella ei voida korvamerkittää hankkeita. Se ei ole paras tapa edetä, mutta muuten kyllä korvamerkintä on mahdollista. Ja tietysti tämä on selkeästi painopistealue meille. Ja tämä huippukokous, jossa myöskin oli paikalle komission jäsen Reding ja minä itse. Ja me saimme Tämä tiedonannon. Se on mielestämme hyvä asiakirja ja sen pohjalta voimme tukea muita Romanian integraation liittyviä hankkeita. Ja tämäkin on osa köyhyyden torjumista näissä kyseisissä maissa. Se ei tietenkään koske kaikkia maita. Nyt puhutaan lähinnä viidestä jäsenvaltiosta. Sitten oli muutama kysymys, jotka kuuluvat osittain komission jäsenelle Vasiljulle, mutta koulutus on tietysti alue, joka kuuluu meille kummallekin. Se, että lisätään korkeakoulutettujen määrää, se lähtee siitä, että kriisin aikana ja yleisestikin ihmiset, joilla on korkeampi koulutustaso, pystyvät paremmin pitämään kiinni työpaikoistaan tai saamaan uusia työpaikkoja. Eli on aivan selvää, että on ero ihmisten välillä, jotka ovat riippuvaisia koulutustasostaan, ne, jotka ovat jääneet pois koulutuksen piiristä varhaisessa vaiheessa, he ovat kärsineet nyt viimeisestä kahdesta vuodesta kaikkein eniten – Eli vaikka joka ikäinen yliopisto ei anna ihan samoja pätevyyksiä, kuitenkin yleisellä tasolla pitää paikkansa se, että korkeammin koulutetut ihmiset saavat parempia mahdollisuuksia säilyttää työpaikkansa ja löytää uusia jäätyään työttömiksi. Sitten työajasta. Sanoin lehdistölle, että on syitä sille, miksi pidämme kiinni työaikalainsäädännöstä, koska työ- ja turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. Me olemme nyt aloittaneet työmarkkinaosapuolten kuulemisen ja on liian varhaista – ennustaa nyt mitään yksityiskohtia näiden kuulemisten tuloksista tai siitä, millaisia ehdotuksia ehkä tulee. Opt-out ei nyt ollut mikään erillinen kysymys, mutta sitä ei myöskään ole suljettu pois. Tietenkään sitä ei ole suljettu pois keskusteluista työmarkkinaosapuolten kanssa tai muiden sidosryhmien kanssa – Varmaan muistatte kuulemisestani, että sanoin, että kun me ehdotamme lainsäädäntöä, peruslähestymistapa on se, että emme katso, emme ehdota sellaista, mistä maat kerran toisensa jälkeen valitsevat opt-outin, vaan haluamme lainsäädäntöä, jota voidaan soveltaa valtaosassa, ellei sitten kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten työn kestävyys. No viimeksi keskustelimme siitä, miten väliaikais- tai pysyvä työsuhteet, mikä on niiden välinen suhde. Ja tämä nyt ehkä täydentää edellistä vastausta. Eli sanoin, että nuorten osalta meidän pitäisi pyrkiä vähentämään määräaikaisopimusten suhdetta – koska Euroopassa koulutuksen ja vakituisen työpaikan saamisen välillä menee liian pitkä aika. Ja tämä käy selvästi esille kansainvälisistä vertailuista. Ja tällä alalla voin tukea sitä, että saataisiin kestäviä työpaikkoja nopeammin. Euh, Kiitoksia, Tsasos vielä yritti saada enemmän kysymyksiä sisään, ja te nyt jo vastasitte näistä yhteen, eli se on ihan hyvä. Karima Delli ja sitten Markini. Euh, Kiitos, hyvä komissio siitä, että tulitte tänne paikalle. Minulla on useita kysymyksiä hyvin nopeasti. Juuri totesitte, että täytyy luoda työpaikkoja työttömyyden ratkaisemiseksi. Minusta ensin pitää äh, investoida ammattikoulutukseen. Siinä täytyy toimia, jotta saadaan tulevaisuuden työpaikkoja. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen. 40 prosenttia CO2-päästöistä syntyy ää, asuntotuotannosta. Meidän täytyy siis saada uusia arkkitehtejä, muurareita, erilaisia rakennusmiehiä koulutettua. Ja tähän täytyy investoida. Se on ensimmäinen kysymys. Toiseksi työpaikkojen luominen tarvitsemme kestäviä työpaikkoja, kolme, jotka täyttävät kolme ehtoa. Ja te puhutte myöskin kasvusta. Se on minusta hieman ongelmallista, sillä kun puhutte kasvusta, niin kysymys on kilpailusta ja silloin painostetaan työntekijöitä ja silloin syntyy työpaikkapohjaista stressiä, työpaikkapohjaisia sairauksia Eli johtajien täytyisi ehkä olla ystävällisempiä suhteessa työntekijöihin. Ei se pelkästään riitä, vaan meidän täytyy ottaa nämä työntekijät huomioon. Toinen kysymys koskee köyhyyden torjuntaa ja syrjäytymisen torjuntaa. Olen lukenut useita tutkimuksia ja olen huomioinut seuraavaa. Rikkaat tuovat rikkaammaksi ja köyhät köyhemmiksi. Millä tavalla aiotte ratkaista tämän ongelman? Ja aiotteko hyödyntää näitä Glitsin indikaattoreita Kiitoksia Harkin ja sitten Schröter. Harkin, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. On hienoa nähdä, että olette sitoutuneet työpaikkojen luomiseen, nuorisotyöllisyyteen ja uusiin taitoihin ja työpaikkoihin. Joskus on se vaikutelma, että EU ja jotkut maat yrittävät hoidella rahoituslaitoksiaan ja saada ne asiat kuntoon, että siellä on unohdettu tavalliset kansalaiset ja työpaikat. Ja ehkä olen nyt hiukan värittynyt näissä näkemyksissä, koska omassa maassani käy juuri näin. Mutta katson kuitenkin, että nyt tarvitaan vahvoja viestejä EUsta, että me olemme huolissamme myöskin työpaikoista. Jean Lambertin kanssa olen samaa mieltä, kun hän sanoi, että kasvu ei ole tavoite, vaan se on mekanismi. Ja sanoitte, että bruttokansantuotteen kasvun ja työpaikkojen lisääntymisen välillä on eroa. Ja että tämä on nyt ainutlaatuinen kriisi tällä hetkellä. Eli meidän täytyy nyt hoitaa tämä kuilu, koska emme tiedä, selviämmekö tästä kriisistä sillä tavalla, kuin olemme selvinneet muista. Sitten ihan nopeasti pari kohtaa. On hienoa, että katsotte nyt lähetettyjen työpaikkojen direktiivin täytäntöönpanoa. Tästä on tehty paljon päätöksiä, tuomioistuimessa ne pitää hoitaa. Ja myöskin se, että tarkastelette vihreää kirjaa liittyen eläkkeisiin. Lislinin kanssa olen samaa mieltä, meidän pitää, pitää huolta myöskin vanhusten hoidosta ja demografisista. No, no niin, kiitoksia. Sitten seuraava kysymys ja sitten seuraavan kertaan. Eli Schröter ja sitten Jedrevska. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Tiedän, että te komission jäsen olette työstämässä vihreitä työpaikkoja koskeva työasiakirja. Minua kiinnostaisi se, kuinka kuvaatte tässä asiakirjassa muutosprosessi. Mitkä ovat tässä tärkeimmät tavoitteet? Ja sitten sosiaalirahasto, siihen takaisin. Tulen juuri työryhmästä, jossa teidän ehdotuksianne juuri käsiteltiin. Ja itse näen, että tähän liittyy nyt suuria ristiriitoja tulevaisuuden suhteen, koska haluatte käyttää ESR siihen, että tuetaan työllisyyspoliittisia tavoitteita ja käyttää toista oikeusperusta, eikä sitä, jonka keskiössä on koheesiopolitiikka. Voisitteko hieman puhua tästä? Merci. Euh, dernière. Kiitoksia. Ja sitten Idripskaja. Thank you, Chair. I know my... Kiitoksia, puheenjohtaja. Nimeni ei ole kyllä helppo, mutta kyllä se teiltä ihan sujui. Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee Euroopan sosiaalirahastoa ja globalisaation mukautumisrahastoa. Olen budjettivaliokunnan jäsen ja jo jonkun aikaa olen saanut havainnoida tätä prosessia, joka on minulle kyllä mysteeriksi. Ja uskoisin, että se saattaa olla myös huolestuttava. Nimittäin se, että maksumäärärahat Euroopan sosiaalirahastolle – käytetään niin, että niitä siirretään globalisaation mukautumisrahastoon. Olen nähnyt kymmenen tällaista siirtoa ja kysymykseni onkin, miksi Euroopan sosiaalirahastoa käytetään tällä tavalla. Ja yleisempi kysymykseni on se, että mikä on tällaisen ali täytäntöönpanon syy, sillä jostain syystä tällaiset maksamarahat ovat käytettävissä to start with the last, which is a technical uh, uh, question. Viimeinen oli aika tekninen kysymys. Kuten tiedätte, että Euroopan globalisaation mukauttamisrahasto on äskettäinen väline, Ja muutama vuosi sitten keksittiin, että tämä on mahdollinen tapa toimia että sillä ei olisi siis omaa budjettia. Voimme siis pohtia tätä ja pohdimmekin sitä, että se alkaisi toimia ihan itsenäisesti budjetissa. Eikä niin, että sillä olisi tätä suhteellisen monimutkaista, hankalaa lähestymistapaa. Sitä huolimatta tulee myös pohtia sitä, että koska se on nyt toiminut oikealla tavalla, niin ehkä se voidaan säilyttää samanlaisena. No sitten rahoituksen siirtäminen pankeista työpaikojen rahoittamiseen. Tämä on sen mukaista, kun mistä yleensä puhun. Puhun kriisin eri vaiheista ja minusta emme voi kieltää sitä, että etteikö pankkisektori olisi pitänyt vakauttaa ja se täytyy vakauttaa uudelleen pääomaistamisen avulla. Tämä on sellainen asia, jota hallitukset ja kansalaisjärjestöt eivät voineet välttää. Muussa tapauksessa olisi seurannut täydellinen romahdus. Ja meidän täytyy näin asettaa työpaikkojen luonti etusijalle. Tämähän komissio on ilmaissut myös useissa tiedonannoissaan. Vaikka tietysti sitten samalla meidän täytyy suunnitella tällaisen verokonsolidoinnin suunnitelmaa. Nyt kysymys on ollut pelkästään siitä, että laajapoisilla investoinneilla on vakautettu pankkisektori, vaan suuri haaste on se, millä tavalla viedään eteenpäin työpaikkojen luontia aikana, jolloin veropolitiikan vakauttaminen on osa ja suuri osa toimintaamme, kuten myös näkyy tästä näistä taloudellisista suuntaviivoista. Vihreät työpaikat on alue, jossa olemme esittäneet, että valitettavasti jotkut työpaikat menetetään, mutta meillä on kykyä luoda uusia työpaikkoja energia-alalle, maataloudessa, ra- rakennusalalla ja auto- teollisuudessa. Eli meillä on paljon erilaisia toimialoja, joihin voidaan luoda uusia työpaikkoja ja työpaikat voidaan mutta vihreämmiksi investointien avulla. Viittaan jälleen keskusteluihin niin investointipankin kanssa. Meillä on koordinoitu lähestymistapa ja tämä asia on tulossa esille myös Belgian puheenjohtajakaudella. Pyritään nimittäin keskittymään politiikkaan tällä alueella. Eli tätä tota, tuomme voimakkaasti ja yksityiskohtia käsitellään nyt seuraavien kuukausien aikana. Edustajan Lynn ja Harkin mainitsevat asiat ovat keskustelun osa, jotka syntyvät vihreästä kirjasta – Kysymys ei ole pelkästään äh, eläkkeistä, vaan ikääntyneisiin liittyvästä hoitokysymyksestä. Ja kysymys on myös tästä väestöpaketista, väestökehityspaketista. Ja valkoisessa kirjassa sitten esitellään tätä asiaa paremmin. Katoinkohan nyt kaikki kysymykset? Euroopan sosiaalirahaston autonomia vai? Ai kohesiopuitteistossako? Niin, puhumme säännöstellystä autonomiasta sosiaalirahastossa ja teemme selväksi, mikä sen tavoitteena on kuitenkin. Henkilökohtaisesti en usko, että sosiaalirahastoa voitaisiin selkeästi erottaa muista rahoitusvälineistä. Uskon vakaasti yhdessä komission ja sen Hanne kanssa, joka kanssa siis keskustelin näistä asioista säännöllisesti, että meillä on kattava kohesiopolitiikka puitteisto. Meillä on paljon erilaisia rakennerahastoja ja näiden puitteissa meidän täytyy tarjota suhteellinen autonomia näille rahoitusvälineille, koska niillä on erityiset tavoitteensa ja ne vaativat sitten erityisen tyyppistä säännöstelyä. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä, meillä on samat intressit menestyä. Tämä vaatii tietysti sitten koordinointia, kun näitä rahastoja hoidetaan. Ja täydellä eriyttämisellä se ei olisi mahdollista. Puheenjohtaja. Hyvä komissio sen kiitoksia kovasti. Vastasitte 23 kysymykseen. Ponchos Rosas ja Tinkyvitsytte ovat täällä erittäin turhautuneita. Olemme jo ylittäneet aikarajamme 15 minuutilla. Joten kiitän teitä kovasti siitä, että olette täällä paikan päällä. Saatte kyllä protestoida ihan vapaasti. Ilman mikrofonia, puhe ilman mikrofonia. Puhetta ilman mikrofonia. Älkää nyt tähän hukatko aikaa. Sopiko teille puolen minuutin kysymys Derosakselta ja puolen minuutin kysymys Blinkevichutelta? Puoli minuuttia aikaa ja sitten Blinkevichutta. Puhuja ja puhuu edelleen ilman mikrofonia. En ymmärrä, miten ihmiset, jotka täällä yrittää ollenkaan, pääsevät heti tuonne puhujaluettelon alkupäähän. Ja minun nimeni ei ole siellä ollenkaan. En hyväksy suinkaan tätä. Minusta tähän pitää saada muutos aikaan. Joka tapauksessa kysymykseni liittyy suoraan sosiaalipalveluihin ja yleisöllisiin palveluihin. Me kävimme keskustelua tästä jo komissiojäsenen kanssa. Minun tavoitteenani on valmistella mietintö tästä asiasta tälle valiokunnalle. Ja minä haluaisin tietää, mikä teidän lähestymistapanne on tähän kysymykseen. Oletteko ö, lainsäädännöllisen ö, toiminnan kannalla vai minkä? Kiitoksia. Sihteeristö ei ollut nähnyt sinua eikä minäkään. Jos olisimme nähneet sinut, olisit saanut ensimmäisenä puheenvuoron. Sitten Blinkevich, eh, eh, mm, eh, Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti. Eli komission jäseltä haluaisin kysyä, miten voidaan varmistaa laadukkaat työpaikat, miten voidaan torjua köyhyyttä ja mitä mieltä olette siitä, että voitaisiin käyttää 10 prosenttia sosiaalirahaston varoista nuorten työllistämiseen. Ja sitten haluaisin kysyä vihreästä kirjasta, joka liittyy potilaisiin. Onko siinä mukana yksityisten eläkerahastojen tiukempi sääntely? koska tulevaisuudessa voisimme paremmin hoitaa tällaisia tehokkaammin. Kiitoksia sitten komission jäsen ihan lyhyesti. Yes, yes, yes, yes. Niin lyhyesti kyllä, kyllä, kyllä ja kyllä. Vihreässä kirjassa puhutaan paremmasta sääntelystä ja siksi Barnier oli yksi tämän tekijöitä Renin ja itseni lisäksi. Tämä on tietysti tärkeä kohta. Että tämä 10 prosenttia nyt oikein tätä nämä meidän käsittääksemme 30 prosenttia jollain tavalla käytetään nuorten hyväksi. Se ei aina ole ihan selkeästi näkyvää, mutta tämän tilastot osoittavat. Ja laadukkaista työpaikoista meillä on yksi suuntaviiva, ja varmasti voimme keskustella näistä vielä ja sitten yleisölliset sosiaalipalvelut, niin ymmärrän kyllä, kuinka tärkeää tämä kysymys on ja arvostan Derossan tekemää työtä. Olemme nyt alkuvaiheessa tämän suhteen ja Barcelonassa järjestetään konferenssi, joka myöskin liittyy tähän. Ja tämän konferenssin jälkeen kesäkuussa Meillä on sitten harkinta-aika ja katsomme, miten voimme edetä, koska pääperiaatteet ovat varmasti yhteisiä liittyen laatuun ja sosiaalipalveluiden saatavuuteen. Ne ovat keskeisiä kysymyksiä. Ja aikaisemmin viittasin tähän finanssivakauttamisen kauteen. Se on tietysti haaste palveluille, sosiaalipalveluille, yleisöllisille palveluille. Eli meidän tulisi keskittää työmme tähän haasteeseen ja sen jälkeen voimme sitten edetä yhdessä. Ja haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tulla käymään tätä keskustelua tänään ja toivotan teille sitten hauskaa vappua. Thank you for, uh, working with us. Kiitoksia yhteistyöstä. Teillä on hyviä käytäntöjä tämän valiokunnan kanssa ja toivottavasti tulette sitten uudestaan, kun teillä on jotain uutta tärkeää kerrottavaa. Kiitoksia. Ähm, Kollegat, sitten siirrymme välittömästi kohtaan seitsemän esityslistalla. Voisimme yhdistää kohdat seitsemän ja kahdeksan, koska kyse on suullisesta kysymyksestä ja päätösausumaluonnoksesta joka on laadittu liittyen EU 2020-strategiaan. Meidän on otettava kantaa siihen huomenna. Periaatteessa nämä pitäisi hyväksyä täysistunnossa toukokuussa muiden asiakirjojen kanssa, jotka hyväksytään sitten muissa valiokunnissa, jotka ovat tehneet tämän tyyppisiä aloitteita suullisesta kysymyksestä. Varapuheenjohtaja Lin on laatinut kaksi tarkistusta, joilla vahvistetaan Euroopan parlamentin sitoutumista hallintoon ja tavoitteisiin. Näitä tavoit- tarkistuksia meidän tulee tukea. Ja sitten itse päätöslauselmasta 56 tarkistusta on jätetty. Ne vahvistavat joitain päätösaseman kohtia, erityisesti mitä tulee nuoriin, vammaisiin tai työtapaan, jota on käytetty tähän mennessä, eli avoin koordinointimetodi. Ja sitten kaksi tarkistusta Bisotokselta liittyen pk-yrityksiin ja harjoittelupaikkojen merkitys. Minulla ei ole mitään suurempia ongelmia näiden tarkistusten kanssa. Jos teillä on vielä tarkist- kompromissitarkistuksia, jotka mielestäni ovat hyviä, ne voidaan hyväksyä. Mutta sitten on tarkistuksia Gabnorshilta, mielestäni ne ovat hiukan hankalampia siinä mielessä, että kun kyse on työllisyydestä, hän korostaa sitä, kuinka tärkeää on vahvistaa julkista rahoitusta tai valtion velkaa. Ja hän yrittää poistaa tavoitteen, joka liittyy köyhyyden poistamiseen. Ja hän on ottanut sen sijalle täystyöllisyyden siellä korkean työllisyyden. Eli voin antaa teille omat äänestysneuvoni näiden suhteen ja tietysti olen avoin keskustelemaan kaikkien kollegoiden kanssa. Öri, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak meg szeretném ismételni, amit korábban mondtam, hogy a néppárt... Kiitoksia. Haluaisin vain toistaa sen, mitä olen jo todennut. Eli että EPP ei mitenkään vastusta tätä pyyntöä, mutta emme halua mitään kirjallista julistusta. Ja jos sellainen esitetään, niin me vastustamme sitä. Ihan tilanteen selvittämiseksi vain haluaisin lisätä, että uskoakseni koko tämä prosessi 2020-strategiaksi on parlamenttia nöyryyttävä, sillä parlamentin oikeuksia ei kunnioiteta, meitä painostetaan, ja me juoksemme ympärissä kuin päättömät kanat. Eikä parlamentti ehdi hyväksyä kaikkia näitä päätöksiä. Tuloksena on se, että parlamentti paineen alaisena sanoo sitten ihan mitä sattuu ja kaaosta syntyy. Siitä syystä näiden periaatteiden vuoksi emme ole sitä mieltä, että meillä pitäisi olla kirjallinen julistus näin, että emme ole menossa tähän suuntaan, mutta halusin kuitenkin todeta sen. Kiitoksia, Sten Ferkas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikella kunnioituksella ja lämmöllä Jyriä kohtaan haluaisin sanoa kuitenkin, että ehkä hänen täytyisi hieman nyt pohtia tätä. Hän on kyllä aivan oikeassa ja kannatankin tai olen yhtä mieltä siitä, mikä outo rooli meillä on tässä kaikessa, kun määritellään seuraavia kymmentä vuotta Euroopassa. Aikataulu on hyvin tiukka ja tässä tilanne poliittisessa ryhmissä on aika sekava, eikä työllisyyspolitiikkaan juurikaan kiinnitetä huomiota. Niin meidän pitäisi saada todella parlamenttiin keskusteluiden ytimen nämä työllisyyspolitiikan kysymykset ja tähän 2020 strategiaan. Siis kyllä parlamenttia pitää, pitää kuunnella, jotta osoitetaan kansalaisille, että mekin toimimme. Siis 80 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että työllisyys on tärkein ongelma. Ja jos me tehostamme tiettyjä toimia, niin meidän äänemme tulee paremmin kuuluviin. Ja todella haluaisin, että tätä kohtaa tässä vielä viilattaisiin ja katsottaisiin. Tämä ei ole mitenkään yhden puolueen kysymys, vaan koko parlamentin kysymys. Kiitos. Kiitoksia sitten Hakin. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. No meillä on aika vähän lisättävää enää siihen, mitä on jo sanottu. Pari tarkistusta on sellaisia, jotka ovat ehkä ongelmallisia, emmekä voi tukea millään kabinetin tarkistuksia, mutta 15 voin tukea. Siinä todetaan, EU-ssa e tarvitaan pääasiassa pätevää työvoimaa. Me olemme pyytäneet suullista tarkistusta tarkistukseen yhdeksän. Korvaisimme sanan. Siinä puhutaan päätavoitteesta ja sen sijasta sanotaan tärkeä tavoite – ja sitten olemme pyytäneet kohta kohdata äänestystä tarkistukseen 33. Siinä pyydetään, että komissioneuvosto perustaisivat jonkinlaisen eurooppalaisen nuorisotakuun, jota tietysti periaatteessa tukisimme. Voidaan tarttua harjoittelupaikkoja ja niin edelleen, mutta onko se tämmöistä neljän kuukauden työttömyyden jälkeen, tästä ei oltu samaa mieltä. Eli tätä ensimmäistä osa voimme tukea, mutta emme toista osaa. Ja paria poikkeusta lukuun ottamatta voimme tukea kaikkia muita tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Turunen. Vihreiden nimissä haluan kiittää teitä oikein hyvästä mietinnöstä. Minusta on tärkeää, olen aivan Serkasen kanssa samaa mieltä siinä, että korostamme näkemyksiämme tästä valiokunnasta – Tietysti olen samaa mieltä Örin kanssa siinä, että tämä on ollut hyvin sekavaa, mutta siitä huolimatta meidän täytyy tämän valiokunnan ajatuksen viedä eteenpäin. Näin ollen tuen tätä, kannatan sitä. Olemme esittäneet 22 tarkistusta vihreistä. Se ei merkitse suinkaan, että emmekö pitäisi tästä päätöslausemasta, vaan meillä on niin paljon lisättävää. En halua mennä yksityiskohtiin, mutta nyt ihan lyhyesti vain tästä neljän kuukauden nuorisotakuusta Sehän löytyy jo suuntaviivoista nyt. Eli jäsenvaltiot ovat jo aiemmassa vaiheessa sopineet neljän kuukauden ajanjaksosta. Eli tämä olisi vain jatkoa sille. Ja siitä syystä meidän täytyy sitä pohtia. Ja että laitetaanko siitä tärkeä tavoite vai ei sitten suullisessa tarkistuksessa. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, Monsieur Proncesios? Kiitoksia, Saatte erittäin mielelläni puheenvuoron. Kiitoksia. Nyt voin sanoa sen, mitä halusin sanoa aikaisemmin. Olen vähän huolissani tästä lähestymistavassa 2020 strategiassa ja komission ehdotuksissa. Tässä lähestymistavassa on todettu, että foorumilla käsiteltäisiin köyhyyttä ja varmistettaisiin, että jotka kärsivät köyhyydestä, voivat hyötyä kasvusta ja työpaikoista. No, tässä on nyt menty asiassa edetty vähän väärinpäin. Tässä ei ole mitään käsitettä, että komissio näkisi sosiaalipolitiikan vaikuttavana tekijänä kasvulle ja että tarvitaan vahvaa sosiaalista tukea – sillä tavalla voitaisiin varmistaa, että taloudet pystyvät kasvamaan ja oikeudenmukaisella reilulla tavalla. Ja tästä haluaisin nyt kysyä komission jäseneltä, miten voidaan varmistaa, että sosiaalipalvelut ainakin voidaan säilyttää. Että jos meillä ei ole mitään kirjallista lausuntoa, se olisi kyllä laiminlyönti. Valiokuntana meillä on velvollisuus esittää kantamme siitä, miten 2020 strategiaa tulee parantaa, mutta tämä peruskysymys, joka liittyy komission väärään tulkintaan siitä, miten pääsemme nyt ylös tämänhetkisestä kriisistä, siihen pitää puuttua vähän syvällisemmin, ehkä toisessa yhteydessä. Komissio totesi, että tämänhetkinen kriisi on ainutlaatuinen kriisi, mutta ongelma on se, että miljoonat eurooppalaiset ovat nyt köyhyydessä, joka saattaa olla elinikäinen kriisi, eli syntymästä kuolemaan. Ja kaikista ohjelmista ja projekteista huolimatta me emme ole ilmeisesti oppineet mitään sen suhteen, miten tähän asiaan voitaisiin puuttua. Kiitoksia. Onko teillä jotain suullista tarkistusta tästä aiheesta, jota voitaisiin ehdottaa huomenna? No, Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Ja Turuselle sanoisin saman, minkä sanoin tarkistusten osalta. Mielestäni tämä parantaa päätösasemaa nämä tarkistukset, joita on ehdotettu, ja voin pääosin niitä tukea. Tietysti haluaisin vastata sitten vielä Örille. Ymmärrän, että hän on huolissaan siitä, miten käy teidän omalle mietinnöllenne, joka on siis lainsäädännöllinen ja tämän valiokunnan kannalta hyvin keskeinen mietintö. Ja minun tavoin tekin sanot, että me olemme ryhtyneet aloitteeseen, jonka kautta parlamentti pystyy hyvissä olosuhteissa tai vähemmän huonoissa olosuhteissa hyväksymään ja vaikuttamaan mietinnön kautta siihen, millä tavalla määritellään näitä työllisyyden suuntaviivoja. Ja tätä keskustelua on käyty koordinaattorin kanssa jo kahteen otteeseen. Se, miten tänä vuonna on toimittu parlamentissa. Nythän on strateginen vuosi, kun ajatellaan tämän kyseisen strategian hyväksymistä. On aika kaoottista ja turhauttavaa ja vaikuttaa siltä, että parlamentin työolosuhteet ovat hiukan sekavat. Eli puheenjohtajakokouksissa on huomattu, että olisi pitänyt hyväksyä sellainen tai tuollainen aikataulu ja tuollainen työtapa toisen sijasta. Parlamentin alkuvaihe oli hiukan epämääräinen, oli ongelmia komission kanssa – ja muiden tavoitteiden kanssa, joten me olemme aika huonosti valmistautuneita, täytyy nyt ihan sanoa ihan suoraan, siihen, miten määritellään nämä hyvät olosuhteet ja mikä on parlamentin kanta tähän 2020 strategiaan. Ja tästä syystä valtaosa koordinaattoreista toivoi, että työllisyysvaliokuntana voisimme ilmaista oman kantamme mahdollisimman laajasti ja horisontaalisesti liittyen siihen, millä tavalla – me näemme nämä strategiset ehdotukset 2020 strategiassa. Komissio ilmeisesti katsoo, että nämä ovat itsestäänselvyyksiä. No, jossain vaiheessa, kun todellisuus lyö läpi, meidän täytyy katsoa, mikä on tehokkainta, vaikka se ei olekaan alkuperäinen kantamme. Mutta aluksi tietysti voi olla erilaisia kantoja, mutta nyt me olemme työllisyysvaliokunnassa tehneet suullisen kysymyksen. Sitten tulee päätöslauselma. No päätöslauselma ei ole nyt ihanteellinen, ei se ole paras menettelytapa. Mutta sen avulla niissä kohdissa, jotka ovat hyvin tärkeitä myöskin teidän mietinnössänne, keväällä me voimme lähettää viestejä asioista, joista haluamme keskustella komission jäsenten kanssa ja poliittisesti. Ne ovat myöskin konsensuskysymyksiä, esimerkiksi köyhyyden torjunta tai työllisyyskysymykset, nuorten tilanne. On ikävä, että näin tärkeä ryhmä kuin EPP ei voi tukea tällaista. Eli tässä muutama asia, jotka halusin teille ilmaista ja toivottavasti nyt huomenna olemme viisaampia ja ehkä huomenna sitten voimme lähettää poliittisen viestin tämän valiokunnan nimissä. kaikkiin poliittisiin ryhmiin. Niin Öri, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Igen, az a probléma, hogy attól tartok, hogy ez ezen túl is. Olen huolissani siitä, että tällainen menettely jatkuu, eli kyseessä ei olekaan mikään poikkeustilanne. Mutta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, nyt kaikki pyrkivät valtaavan oman alueensa ja hyödyntämään omaa valtaansa. Neuvostokomissio ja e- Euroopan parlamentti sallii sen, että se siirretään tuonne marginaaleihin ja sitä painostetaan. Silloin tällainen toiminta jatkuu tulevaisuudessakin siitä syystä. Periaatteena periaatteessa olen sitä vastaan, että näitä päätöksiä vai sanellaan ja niitä tuotetaan hirvittävällä vauhdilla sen sijaan, että tiedotettaisiin asiasta hyvin neuvostolle ja komissiolle. Tiedän, että itse teksti aiheuttaa ongelmia, mutta minusta tämä periaatteinen puoli on ongelmallinen. Ymmärrän tämän kannan ja olen täysin samaa mieltä. Tämä menettelytapa joka käynnistettiin valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, auttaa varmistamaan sen, että keskitymme asiaan, jossa meillä on eniten valtuuksia. jos on meille suotuisampi tilanne. Eli ehkä voisimme päättää tämän kohdan. Tästähän äänestetään sitten huomenna. Ja ehkä nopeasti voisimme käsitellä lausuntoa, joka pitää antaa sisämarkkinavaliokunnalle yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Tästähän piti äänestää huomenna, mutta äänestystä on nyt lykätty, koska esittelijä ei ole vielä edes luovuttanut tekstiään, eli on vaikea hyväksyä luonnosta tekstistä, jota ei vielä ole edes saatavilla. No, minun täytyy nyt tavata varjoesittelijät ja keskustelua on jo käyty, joten kaikki varmaan halusivat pitää tämän kuitenkin esityslistalla. Eli ihan mielelläni esittelen nämä tarkistukset, joita on jätetty. Ne ovat pitkälti hyvin rakentavia ja päätös on esityksen suuntaisia. Itsekin laadin useita tarkistuksia, kompromissitarkistuksia tai muutoksia ja voimme keskustella niistä, kun keskustelemme 4. toukokuuta. Ja sitten on yksi poliittinen kysymys, josta on keskusteltu. Eli kun on hyviä käytänteitä, joita on kehitetty yhteiskuntavastuun osalta yrityksissä, nämä standardit tai normit voidaan ottaa käyttöön lainsäädännön kautta. Ja tällä tavalla luotaisiin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja voitaisiin vahvistaa näitä standardeja. Pystyin keskustelemaan tästä erinäisten yritysten kanssa, jotka soveltavat tätä yritysten yhteiskuntavastuuta. No tietysti on erilaisia yrityksiä, jotka ovat täysin päinvastaisia ja haluavat pitää kiinni vapaaehtoisesta lähestymistavasta näissä kysymyksissä, mutta me nyt kehittelemme vähän tätä käsitettä ja voimme edetä näissä kysymyksissä. Eli siinä nyt se, mitä halusin sanoa näistä 51 tarkistuksesta, joita on jätetty tähän tekstiin. Sitten Rova Bergström. Madame le Président. Det är intressant detta att vi... Kiitoksia puheenjohtaja. Tär- mielenkiintoista on se, että meidän ei pitänyt käydä keskustelua, mutta kuitenkin tässä syntyy keskustelua, jotta nähtäisiin nämä näkemykset, joita puheenjohtaja on ottanut esille. Tietysti on tärkeää, että yrityksillä on yhteiskuntavastuu sekä yksittäisillä yksilöillä että yrityksillä. Kansainväliset kauppasopimukset ovat globaaleja ja vaikuttavat useisiin. Meidän täytyy samalla myös rohkaista yrityksiä pitämään itseään aktiivisina, sitoutuneina yhteiskunnan toimijoina. Ja lisäksi on tärkeää, että me emme tätä vastuuta saada lailla. Me pääsemme parhaiten tavoitteeseen, jos sitoutuneet ihmiset, joilla on vastuullinen asema, vievät eteenpäin tätä asiaa yrityksissä. Me emme saa nyt alistaa yrityksiä ylimääräiselle lainsäädännölle. Olen tavannut monia Euroopan yritysten edustajia, jotka pitävät tätä suurena uhkana, jotka ovat sitä mieltä, että näinä aikoina, nyt kun kriisi on vallallaan, on tärkeää, että me edistämme näitä asioita e, kansainvälisesti ja sisältämme sen kauppasopimuksen, mutta emme ota käyttöön sitovia säännöksiä, sillä yrityksillä on ihan riittävän vaikea joka tapauksessa näinä päivinä. Lopuksi ihmiset ja ne yritykset, joissa ihmiset työskentelevät, muodostavat sosiaalisen yhteisön yhteiskunnassa ja sen roolin ja vastuunkannon ei saa, siihen ei saa vaikuttaa lainsäädännöllä. Meidän täytyy saada myönteisellä ihmiskäsityksellä aikaan näitä vaikutuksia ja samalla myös kannustaa positiiviseen yhteiskuntanäkemykseen. Eli tämä ideologia, jota minä kannatan ja jota tässä puheenjohtajan edistänyt, niin se on mielestäni oikein hyvä lähtökohta. Merci. Est-ce qu'il Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Erossa. Just on, on this corporate social responsibility. Ihan vain yritysten yhteiskuntavastuusta. Tämä valiokuntahan on yhdessä ollut mukana keskustelussa kuulemistilaisuudessa kasvamisen kaupan valiokunnan kanssa, jossa käsiteltiin lapsityövoimaa. Tietysti tämä yritysten yhteiskuntavastuu tuli esille siinä. Halusin vain ottaa esille sen, että yksi kaikkein shokeravimmista kohdista tuossa keskustelussa oli nimenomaan se kriteereiden valtava määrä, joka on olemassa, kun puhutaan valvonnasta suhteessa ILO-kriteereiden täytäntöönpanoon näitä vievät sitten eteenpäin erityisesti kansalaisjärjestöt kaikki eri tavalla. Ja että tarvittaisiin ainakin yhden puheen mukaan jonkunnäköistä standardisointia näihin kriteereihin. Ja että tarvittiin myös velvoitetta suhtautua vakavasti yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen. Lainsäädäntökysymys on sitten ihan toinen. Mutta mielestäni yksi tärkeä kysymys tässä on se, että Jotkut yritykset, varsinkin suuret sellaiset, suhtautuvat yhteiskunnalliseen vastuusensa kuten markkinointivälineeseen, eivätkä suhtaudu siihen vakavasti, jonka avulla voidaan puuttua eettiseen kaupankäyntiin. Ja minun mielestäni, jos halutaan toimia vastuullisella tavalla kansainvälisissä yrityksissä ja niin viedä eteenpäin eettistä kaupankäyntiä, niin silloin itse organisaatiossa täytyy olla tähän päteviä henkilöitä. Ei voi olettaa, että vain alimman tason henkilöitä kuunnellaan, kun näillä ei ole mitään valtaa yrityksessä toimia ja varmistaa siitä, että asiat otetaan käsittelyyn. Merci beaucoup. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Eli kiitoksia näistä puheenvuoroista ja tästä hengestä, joissa ne teitte. Toivottavasti pääsemme sopuun näistä kysymyksistä sitten 4. toukokuuta. Muuten sitten äänestämme tästä kohdasta, joka on hyvin tärkeää, kun nyt mietimme, mitä tämä yritysten yhteiskuntavastuu merkitsee. Tämä kohta on käsitelty ja tästä siis äänestämme vasta kesäkuun toinen päivä. Aikataulut on vähän erilainen kuin sisämarkkinavaliokunnalle ja toivottavasti meillä silloin on sitten tämä mietintö vastuuvaliokunnasta. Sitten vielä samantyyppinen aihe. Keskustelemme tarkistuksista, erityisesti kompromissitarkistuksista, kollegamme Richard Howittin lausuntoon. Ihmisoikeudet sekä sosiaaliset ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Tämän oma mietintö sisämarkkinavaliokunnasta. Ja esittelijä teillä on puheenvuoro, kahva. Thank you very much, uh, President. Of course we... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tietysti tarkistukset tulivat vasta tässä viimeisessä näkemysten vaihdossa, joten en aio nyt toistella sitä keskustelua, joka tuolloin käytiin, enkä aio käydä läpi kaikkia näitä tarkistuksia yksitellen. Mutta tietysti mielelläni vastaan kaikkiin eri kysymyksiin, joita tarkistusta esitteillä mahdollisesti on. Meillä on neljä eri kompromissia, jotka löytyvät tästä taulukosta edessäne. Higginsille, en tiedä onko hän täällä pyrimme voimakkaasti pääsemään kompromissin, enkä kritisoi häntä mitenkään, mutta meidän oli ihan mahdotonta päästä sellaisen kompromissiin, johon hän olisi tyytyväinen, johon minä olisin tyytyväinen. Olen pyrkinyt tässä luomaan sellaisia kompromisseja, joka sitten saa eri poliittisten ryhmien laajapohjaisen tuen taakseen. Ja tietysti Higginsia, Higginsista pidän, mutta en tuonut kaikkia hänen tarkistuksiaan täysin. Hän voi tietysti viedä niitä eteenpäin, se on hänen oikeutensa. Kompromissi yksi koskee kappaletta, jossa käsitellään oikeudenmukaista kaupankäyntiä ja sen määritelmää. Ja siinä Fontanier ja Bidegan haluavat, että työ lisätään tänne ammattiyhdistysoikeuksien lisäksi kappale 5, jossa käsitään kestävyyttä ja vaikutuksia. Harkin on ollut erittäin avulias Ja vaikka tämä laajempi latinalaisen Amerikan alue, joka on mukaan otettu tässä ja on tukenut Olen pyrkinyt ottamaan siis kaikki nämä toiveet tässä huomioon. Kompromissi nyt heijastelee niitä. Kappale 6, jossa käsitellään ää, luottokriisiä, taloudellista kriisiä. Siinä esimerkit offshoring-tileistä – ovat tässä otettu mukaan. On myös puhuttu suhteellisuudesta ja siitä, että sitä tulee punnita sitten parempa markkinoille pääsyyn. Ja tämä on lähestymistavaltaan tasapainoisempi, joten voin tukea tällaista kompromissia. Ja lopuksi kappale 7, joka on tämä erityiskappale, joka koskee kauppasopimuksia, jossa puhutaan Heiligentammin prosessista Äh, kollega Regner. Olemme olleet eri kokouksessa tänä iltapäivänä. Ja minä nyt tutkin, mihin menee seuraavaksi, jotta tiedän itsekin, mihin mennä. Hänkin haluaa kovasti, että heijastelemme investointeja, jotka pohjautuvat Lissabonin sopimuksen säännöksiin. Ja koska aika ei ole nyt niin paljon, niin en mene nyt tämän yksityiskohtaisemmin tähän asiaan. Mutta minusta ei ole hyödyksi toistella kaikkea sitä, mitä tarkistuksesta viime kerralla puhuttiin. Kuitenkin mielelläni vastaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita saattaa syntyä. Kasslerille toteaisin, että silloin kun ehdotatte näitä poistoja, niin toivottavasti pohditte sitä uudelleen. Olin avoin kompromisseille, mutta se, että poistellaan kokonaisia kappaleita, niin kyllä se nyt on aika vaikea lievästi sanottuna. Mielestäni mm, Mielelläni voin siis tavata teidät, mutta haluaisin, että poistaisitte nämä tarkistukset, sillä yleisesti ottaen meillä on hyvin rakentava ja tasapainoinen teksti. Kiitoksia. Merci beaucoup. Merci de ces Kiitoksia näistä kompromissitarkistuksista. Vastustaako joku, haluaako joku käyttää puheenvuoron huomioita, arvostelua, ylistystä? Ei mitään. Eli Ilmeisesti äänestys sitten sujuu huomenna hyvissä merkeissä. Iltapäivän työmme on päätöksessä ja toivotan teille hauskaa iltaa.